Okay, colleagues, we're just... Kollegat, me täällä harjoittelemme äänestyskoneiden käyttöä. Selitän kohta miksi. Toivottaisin ensinnäkin kaikille hyvää uutta vuotta. Nyt olemme jo kolmannella työviikolla, mutta en ole kaikkia vielä nähnyt, siksi toivotan hyvää. Uutta vuotta en ole myöskään nähnyt kaikkia tulkkeja ja muuta henkilöstöä vielä tänä vuonna, joten toivon, että 2018 vuodesta tulee kaikille antoisa. Meillä on hyvin paljon asioita esitystä seuraavan puolentoista päivän aikana. Ensimmäisenä asiana esitystä hyväksyminen. Minä en ehdota mitään muutoksia. Onko kenelläkään muulla mitään sanottava esitystään? Ei. Hyvä, kiitoksia. Sitten kohta kaksi. Ensinnäkin tekniset asiat. Kokouskalenteri 2018 lähetettiin esitysten mukana ja se löytyy myöskin verkkosivulta. Siellä kerrotaan tämän vuoden kokouksistamme pistäkää ne ylös kalenterinne. Muistuttaisin teitä siitä, että ensi torstaina ensimmäinen helmikuuta kello yhdeksältä jostain yhteinen kokous, jossa ovat mukana meidän valiokuntamme, liipevaliokunta, ulkoasianvaliokunta ja kehitysvaliokunta. Aiheena on Global Compact-aloite, joka koskee maahanmuuttoa tai muuttoliikettä. Rouva Michelle Klein Solomon kansainvälisestä siirtolaisjärjestöstä on paikalla kokouksessa. Tuo on erittäin tärkeä kokous, siis ensi torstaina kello yhdeksästä eteenpäin. Tässä olivat tekniset ilmoitukset. Sitten ikävämpi asia. On iloisia ja surisia samaan aikaan. Surisia siksi, että monet teistä jo tietävät, että Al McLaughlin on nyt viimeistä kertaa kokouksissa. Hän oli 16 vuotta DV-valiokunnassa. Nyt hän siirtyy uusiin tehtäviin. Ensimmäinen helmikuuta eteenpäin. Tämä on hänen viimeinen DV-kokouksensa. Tiedän, että nyt ei kannata vielä juhlia tänään illalla kello 18.30 tässä samassa salissa. Älkää kertoko teknikoille Järjestämme pienen tilaisuuden Annin lähtiä, läksiäiseksi kokouksen jälkeen tänään kello 18.30. Pidämme Annille läksiäiset ja kiitämme häntä monien vuoden työnteosta ja kärsivällisyydestä meidän suhteemme vuosien ajan. Uusi yksikön Päällikkö on Donatella Pripas, jonka monet tuntevat, koska hän on toiminut AKT-yhteyksissä ja monet tuntevat hänen työnsä siellä puolella. Ensimmäinen helmikuuta hän astuu tehtävänsä. Hän ei ole tällä viikolla paikalla, koska hän pitää tällä välin lomaa, jonka hänellä, joka hänellä pitämättä erisistä tehtävistä Tapaatte hänet hyvin pian, kahden viikon kuluttua suurin piirtein. 6.30 tänään iltapäivä 18.30. Pistäkää tämäkin kalenteriin ylös. Tämä on viimeinen valiokuntakokous, jossa ikinä jaetaan suklaata, joten olkaa paikalla. Tämä hoidetaan siis myöhemmin tänään illalla. kommenteilla mikrofonia. Olin juuri että juuri tuon saman, mitä te sanoitte. Siis puhuja ehdotti ilmeisestikin suosionosoituksia. Pistetään nämäkin ylös pöytäkirjaan. Kiitokset Äänille hänen tekemästään työstä ja asiantuntemuksesta, johon on auttanut valiokuntaa tekemään oikeansuuntaisia päätöksiä. Voitte kirjoittaa tämän pöytäkirjan ylös. Eli viralliset valiokunnan kiitokset sinun työstäsi voit itse kirjata sen pöytäkirjaan. Sitten takaisin asian kohta kolme esityslistalla. Pöytäkirjat edellisestä parista kokouksesta 90. lokakuuta 21. marraskuuta. Pöytäkirjat on teille toimitettu ja mikäli teillä on mitään huomata pöytäkirjoihin, ilmoittakaa asiasta sihteeristölle virallinen kokouksen päättämistä. Mikäli mitään huomiota ei tule, pöytäkirjat on hyväksytyiksi. Kohta neljä komission ilmoitukset. Komissio ei tarvitse mitään ilmoitettavaa. Komissio tuli kuitenkin paikalle huomispäivänä. Silloin komissaari voi itse, tai itse pääjohtaja voi kertoa huomenna tämän asioista. Eikä DEFCO-pääosastolta on sekä komissaari että pääjohtaja paikalla huomenna. Kohta viisi, vastuuvapaus. Siirrymme nyt äänestyksiin. Niin kuin aina aloitamme keskiviikkoaamuisin äänestyksillä. Äänestämme vastuuvapaudesta 2016. Pyydän, että esittelijä esittää kommentteja, mikä sellaisia on. Onko lausunnonlaatilla mitään sanottavaa? Yeah, you, I'm just asking if you're the... Kysyn vain, haluaako vastuuvapauden lausunnonlaatija sanoa mitään? Ei. Mennään äänestykseen. Onko kaikilla äänestyskortit paikalla? mukana. Tehdään ensin koeäänestys, jotta tiedetään, toimivatko koneet. Voisitko kaikki painaa nyt jotakin nappulaa? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Koneet toimivat, voimme äänestää. Aloitamme tarkistuksista yksi. Onko teilläkin ongelma? Minä pistin kerran pankkikortin koneeseen ja ihmettelin, miksi se toiminut. Olin itsekin yllättynyt. Ai sama ongelma teillä. Mikäli teillä on äänestyskortin kanssa ongelmia, niin kertokaa äänille nyt saman tien. Kyllä se nyt pitäisi toimia. It's working. Nytkö toimii? Selvä. Annamme teille nyt hieman aikaa vaihtaa toiseen paikkaan, mikäli kone ei toimi, herra Mikko Lavsik. Aloitamme tarkistuksesta yksi. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus yhdeksän Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vielä loppuäänestys. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut edustaja Frontsoliikalle. Siirrymme nyt sitten kohtaan kuusi. Jälleen kerran Frontsoliika on esittelijä. Kyse on vastuuvapaudesta 8, 9, 10 ja 11 Euroopan kehitysrahastolle. Äänestyksiä on melkoisen paljon, mutta ei liian paljon. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus neljä koneäänestys. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus kahdeksan. En usko, että sitä hyväksyttiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta niukasti. Tarkistus yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä tarkistan koneellisesti. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niukasti. Tarkoitus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Otetaan uudestaan. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 17. Sosiaaliset hieman hämäävät, koska nostavat käsiään vähän eri aikoihin. Äänestys päättyy. <clears throat> Hyväksytty, niin kuin luulinkin. Koko päätöslausema näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Haluatko sanoa jotakin tähän väliin? That was short and sweet. Thank you very... Se oli lyhyt ja naseva puheenvuoro, jota tulkit eivät kuulleet, koska mikrofoni on päällä. Sitten menen kohtaan seitsemän syhistellä. Tämä on aivan erityisen tärkeä asia. Kyse on parlamentin kannanotosta seuraaviin monivuotisiin rahoituskehyksiin. Esittelijämme on edustaja Rybich. Paul, haluatko sanoa jotakin ennen kuin äänestämme? Yes, I also want to thank you. Minäkin haluan kiittää kollegoja hyvistä kompromisseista, jotka löytyivät. Ykkösessä huomattiin muuten, että otti se vastaan 14. Katsotaan sitten, kun siihen päästään. Kiitos. Okay, um, thank you, thank you. Selvä, kiitoksia paljon. Kuten sanoin, tämä on erittäin tärkeä asia, tärkeä äänestys. Tarkistus yksi, joka on ollut Sanchin käsialaa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus kahdeksan, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä on ihan selvä juttu. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta 14 on rauennut Pyydän anteeksi. Tämä oli mukana kompromississa. Miten se on rauennut? 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2a puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti kompromissi 2a. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasa-äänin. Tarkistus 30. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan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 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää. tarkistan koneisesti. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan Tarkistan koneellisesti 58 äänestys alkaa. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 on rauennut. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 61. Todennäköisesti hyväksyttiin. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Hylätty. Tasainen. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus. Yksi. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 72. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. En tiedä, mitä kansanpuolue tekee. Hylätty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan 76 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus on 90. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niippanappa 91 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 91. The vote is closed. It's carried. 92 in favor. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Post, 36 hyväksyttiin, 96 puolesta vastaan Tarkistetaan koneisesti tarkistus 96. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. 103 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 108 luulee, että se hylättiin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 110 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistankoneisesti 110. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 110 puolesta vastaan tyhjää. 111. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tästä koneisesti 112 äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastankoneisesti 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää. 118 koneäänestys. Äänestys päättyy. Ylätty. 119 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 119. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurin tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätösasema kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Paul Rybichille. Tämä on erittäin tärkeä äänestys. Onnittelut siitä. Katsotaan sitten, miten budjettivaliokunta tähän reagoi. Joudumme sitten ehkä puolustamaan kantojamme.

everybody who wish... Jos joku haluaa poistua salista, niin poistukaa ihmeessä. Me keskustelemme seuraavaksi erittäin tärkeästä asiasta. Pari vuotta sitten kaikki kuvittelet, että tästä ei tarvitse keskustella kehitysmaiden velkakestävyydestä, koska katsottiin, että ongelma on ratkaistu, mutta ei sitä olekaan ratkaistu. Hienoa, tänään voimme keskustella kohdasta kahdeksan syystä Kehitysmaiden velkakestävyyden parantaminen on aiheena. Tämä on erittäin tärkeä asia. Esittelijämme on erittäin kokenut jäsenemme Charles Görens. Mikäli joku nyt poistuu paikalta ja haluaa jutella ja hölistä, niin menkää tuonne salin ulkopuolelle. Siellä on hyvin paljon tilaa ja paarikin on lähellä. Joten sillä ta- salin takaosassa, Mikäli te haluatte nyt mölistä, niin menkää muualle, koska esittelijä nyt esittelee asiansa Hiljaisuutta pyydän. Charles, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt tarjoan teille lopullisen version mietinnöstä. Ja nyt se on luonnos ja, ja piakkoin voidaan sitten päättää tästä valiokunnassa. Toivottavasti se tulee vielä esityslistalle myös täysistuntoon ennen kesälomia velkaa. Mietintö ottaa esille erinäisiä kysymyksiä, joita minä selittelinkin jo viime kokouksessa alustavassa keskustelussa niin, että velka edelleen on äärimmäisen tärkeä rahoitusmuoto. Ellei olisi velkaa tarjolla, niin moni kehitysmaa ei pystyisi tulevaisuuttaan valmistelemaan perusrakenteisiin sijoittamaan ja sijoittamaan kestävään kehitykseen velan yhteydessä, kun valtio jotain lainaa. Ja ajatellaan myös velkojia tai väestöä, pankkeja, säästäjiä, valtio, jotka saavat lainaa, tai sitten omat valtiomme. Jos meillä on pankki kevytmielisesti lainannut noin vain, niin totta kai kaikki kärsivät tästä kielteisesti. Ja jos moni näin tekee, niin sitten todellakin on kriisi käsissämme, kuten nähtiin 2007-2008. Ja siitä me kärsimme vieläkin. Kun ajatellaan erinäisiä kriisejä, kun velkaa liikaa on otettu, niin se oikeastaan paljastaa moniakin asioita. Ensinnäkin, kun huolimattomasti ja kytmielisesti lainataan rahaa, niin vaikutus ei pelkästään koske velalle, velan antajia, vaan myös siitä kärsivät velan saajatkin. Me tiedämme velkojärjestelyistä myös kahdeksi Washingtonin sopimuksesta 90-luvulta. Harvapa siitä enää halua mitään kuulla. Ja totta kai velkojalla on oikeutensa, säästäjilläkin on velkojansa, valtioillakin on oikeutensa, mutta velvollisuutensa kaikilla myös. Ja minä haluan tässä käydä läpi kaikki tärkeimmät periaatteelliset kysymykset, vaikka tämä ehkä vaikuttaa filosofialta, mutta halusin vain tämän todeta siitä syystä, että täytyy jo juuria myöten nämä käydä läpi ja ruotia. Ja oikeastaan on kyse yksinkertaisista asioista periaatteellisella tasolla. Minä uskon, että me, tämä oikeastaan kertoo paljon meidän perusarvoistamme EU-ssa, että meillä on oikeus inhimilliseen kehitykseen, se on ihmisoikeus, vaikka sitä ole kirjattu sellaisena varsinaisiin ihmisoikeuksiin. Mutta ajatellaan Ranskan vallankumoustakin, niin kuitenkin se on oikeus. Jos ei pystytä sitä kirjaamaan, niin ei sitä kyseenalaiseta voi. Ja se oikeastaan nyt on tässä myös meidän keskustelumme keskiössä valiokunnassamme. Eli ristiriitatilanteessa, jossa velkojan oikeus on napit vastakkain sen, että voi, ettei saadakaan rahaa takaisin velalliselta, jos väestö, joka on kärsinyt tästä kielteisestä vaikutuksesta ja joutuu uhan alle, niin siinä tapauksessa – inhimillisen kehityksen oikeuksien pitää mennä kaiken yli ja ohi, jopa se, että voidaan periä velka takaisin. En halua tässä kyseenalaista tietenkään velkojien oikeuksia. Se oikeus on olemassa, mutta ne täytyy jotenkin paremmin järjestellä. Ei voi olla niin, että jatkossa voidaan sanoa, että on liian iso sortumaan. Ja tässä mietinnössä halutaankin tavallaan pelotella velkojia antamasta lainaa liian kevytmielisesti. Tässä kärsivät omat säästäjät ja koko pankkijärjestelmä jopa, ja sillä saattaa olla yhteiskunnallisia vaikutuksia maissamme. Eli tämä on erityisen tärkeä asia. Ei sano niin, ettei laina pitäisi enää antaa, vaan paremmin, fiksummalla tavalla. Ja ainoastaan sellaiset lainat ovat järkeviä, jotka antavat oikeuden väestön inhimilliseen kehitykseen. Oikeastaan tältä pohjalta halusin käydäkin keskustelua tästä mietinnöstä. Totta kai on klassisia ristiriitatilanteita, joihin äsken viittasin. Totesin, että oikeus inhimilliseen kehitykseen on yksi oikeus, joilla on takaisinmaksu toinen oikeus. Ja totta kai tässä saattaa olla kehityskulkua irrallaan myös poliittisten viranomaisten tai lainaa saavia väestöjen tasolla, niin voidaan tietenkin sitten moratoria asettaa velan maksulle, jos tulee luonnonkatastrofi tai humanitaarinen katastrofi, tsunami, myrsky tai jokin vastaava perusteltu syy. Minusta meidän pitäisi myös laidapolitiikkaan ot, ottaa mukaan, mistä on puhuttu yleensä Euroopan unionin perusarvoina. Siksi minä olenkin erityisesti tähdentänyt oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaperiaatetta ja totta kai meidän maissamme ainakin ja varmasti kehitysmaatkin hakevat innoitusta meiltä niin tämänkin pitäisi olla meidän parlamentin toimivallassamme, eli voisimme käydä keskustelua äänestä näistä jonkin valtion budjetista, jos on korruption kourissa oleva valtio, ja jokin johtaja ottaa lainaa eikä maksa takaisin, ja sitten se menee jonnekin hämärin kirstuihin, niin totta kai velkojalla oma oikeutus edelleen on olemassa. Mutta jos velkojan oikeutta vain korostetaan, niin sitten väestö kärsii siitä viime kädessä. Ja minä haluaisinkin, että nimenomaan oikeus eh, ihmisen kehityksen olisi tässä etusijalla. Ja se menisi yli myös velkojan oikeuden saada takaisin rahansa. Eli tässä tavalla pelotellaan myös velkojia. Eh, velkojia. Se on erityisen tärkeää. Todellakin velkoja täytyy kantaa oma vastuunsa minä haluaisin, että tämä myös kirjattaisiin monenkeskisiin puitteisiin. Meillä on erinäisiä foorumia, jotta voidaan selvitä kriiseistä ja sitten on parissa sopimus, jotta voidaan valtiovelasta selviä, selvitä. Ja totta kai velkoja valtiot, tietenkin hyötyvät siitä. Ja sitten on Lontoon klubi, joka koskee ennen kaikkea kaupallisia pankkeja, yksityisiä liikepankkeja. Eli tarvittaisiin sitten jotenkin molemmat saada yhteen. Ja olen tässä käynyt vähän käynyt läpikin luetteloimalla kaikki eri näkökohdat. Ja kaikki jäsenvaltiot eivät ole aina samaa mieltä kaikista. Jäsenvaltiot eivät ole vahvistaneet tai hyväksyneet tällaista päätöslauselmaa, joka on YK hyväksytty, siksi meidän pitäisi YK on kehityspolitiikan periaatteet hyväksyä myös lainanannon vastuunkannossa niin, että siinä velkojat ovat yhtä lailla vastuussa, kuten lainanottajatkin. Se on päätöslauselma 70, joka liittyy vastuullisuuteen lainan annossa. EU ei ole tähän ottanut kantoja. On todellakin valitettavaa, että jäsenvaltiot eivät ole yhteisessä kannassa tätä tukeneet. Ja kyse on periaatteista, jotka liittyvät myös velan järjestelyihin. Ja kuten totesin, enemmistö YK on jäsenvaltiosta sen on hyväksynyt. Euroopan unionin kanta voidaan todeta, että siinä aina vain on omat takajatukset. Joka hoitaa, hoitaa, jokainen hoitaa omat asiansa omine erityispiirteineen ja se on aika häiritsevä, jos yhteistä kantaa haetaan. Minusta meidän pitäisi päästä pidemmälle yli ja ohi jäsenvaltioiden yksittäisten kantojen niin, että huomioitaisiin kaikkien jäsenvaltioiden yhteiset periaatteet, joista olen yksimielisiä siis kestävästä kehityksestä, kun tästä aikana keskusteltiin, niin ei se teksti sinällä minua häiritse, vaan se, että sieltä ei löydy poliittista tahtoa myös toteuttaa sitoumuksia. No niin, tässä on erinäisiä määräyksiä. Ehkä olisi hyvä, että meillä olisi olemassa järjestelmää, silloin kun on kyse maksukyvyttömyydestä onkin valtion kohdalla, että se voidaan sitten järjestellä. Tämä koskisi yksityistä sektoria ja jos maa on vararikon partaalla. Ja minusta meidän pitäisi jotain vastaavaa saada tähänkin Euroopan unionissa ja sen valtiossa. No niin, tämä minä haluaisin nyt hyväksyttäväksi. Halusin kuulla myös komission mielipiteen niin että komissio laatisi valkoisen kirjan, jossa käytäisiin läpi tilannetta, tekisi ehdotuksia jatkoa varten. Ja lopuksi vielä toteaisin, ettei minua väärin ymmärrettäisi sikäli, että jos jatkusta kielletään kevytmielinen lainananto, että siinä sitten viettäisiin lainansaajilta rahaa tai rahanat katkaistiin 28 jäsenvaltion komission tavoitteena on 0,7 prosenttia panna kehitysyhteistyöhön. No ei sitä välttämättä lainana anneta, se voi olla myös lahjoituksena. Se on kuitenkin julkista kehitysapua. Tähän ehdotukseen minä en nyt ole halunnut poistaa tätä oikeutta tukikelpoisuuteen, kun on kyse julkisesta kehitysyhteistyöstä. Siis ei myöskään näitä lainoja, jotka on peruttu, jos laina evätään, koska ei laina voida maksaa takaisin. Jos se laina on kuitenkin tukenut kehitystä tuossa maassa, niin sitten olen aivan hyvillä mielin, että maa on edelleen oikeutettu julkiseen kehitysyhteistyöhön OECDn määrittelemänä. Mutta jos lainoilla pelkästään korruptuneiden johtajien taskuja täytetään. En minä ymmärrä miksi, jos joku kansa joutuu sitten maksamaan sen, että olisi sitten oikeus tähän. Tämä pitäisi varmasti ymmärtää meidän kaikkien. Tässä on tiivis joukko suosituksia, jotka perustuvat tulokseen. Minä tiedän, että paljon muutakin sinne voitaisiin panna – mutta ehkä on hyvä keskittyä yhteen olennaiseen periaatteeseen, eli oikeuteen, inhimilliseen kehitykseen, joka menee yli lainan maksun tai lainan maksun takaisinsaannin yli. Ja totta kai tämä on hankala herkkä tasapaino, ja, mutta minä haluan luoda perustan jatkopolitiikalle, jolla voidaan sitten myös ehkäistä talouskriisejä, joita tässä on ollut männä vuosina. Usein olemme täällä siitäkin keskustelleet, kun olemme kolmea maata ruotineet, jotka oli Ebolan kourissa. Siinäkin huomattiin, ettei ollut varoja investoida koulujärjestelmään, terveysjärjestelmään tai hallinnollisiin valmiuksiin niin, että jotenkin voitaisiin valtion tehtävistä selviytyä. Ja sekin oikeastaan vain vahvistanut kriisiä niissä naapurivaltioissa, joissa ei tällaista takapakkia ollut tapahtunut tai tällaista kielteistä vaikutusta rahoituksessa. Ei, Senegalissa ei nähty tällaista, ei Nigeriassa ehkä joitakin tapauksia oli, mutta mm, tämä olisi pystytty hoitamaan muutamassa päivässä. Eli tämä vakava juttu, ja haluaisin, että komissiokin tekisi aloitteita, taivuttelisi jäsenvaltiota menemään eteenpäin tällä saralla. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Tämä on erittäin vakava asia. Aloitamme varjoesittelijöistä. Ensin kansanpuolen varjoesittelijä edustaja Seinfeld. Adam, ole hyvä. Dziękuję bardzo, <clears throat> pani przewodnicząca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten alussa sanoitte, tämä aihe on hyvin ristiriitainen ja hankala. Ja aihetta voidaan katsoa eri näkökulmasta, eri tavoin. Myös esittelijä toi esille erilaisia näkökulmia. Ja suoraan sanottuna Mietinnön sisältö ei oikeastaan aiheuta huolta, tekee jopa mieli kiittää esittelijää ja hänen avustajan siitä, että tämä teksti on laadittu. Se on hyvin tasapainoinen. Siinä otetaan erilaiset kannat ja näkemykset ja erilaiset ongelmatkin huomioon lainan antajan puolelta, mutta myös lainan ottajien puolelta. Ja itse asiassa taustalla näkyy kaikkein tärkein asia, eli yhteiskunta. Ongelma piilee siinä, että puhutaan kahdesta voimakkaasta osapuolesta päätöksentekijöistä, pääomasta yhtäältä eri laitoksista, jotka antavat luottoa ja lainaa, ja sitten toisaalta viranomaisista, jotka päättävät siitä, mihin ja kuinka paljon lainaa on tarkoitus ottaa. Sitten puhutaan valtion tai yhteiskunnan kehityksestä, mutta aivan liian usein, kuten esittelijäkin sanoi, nämä rahat usein päätyvät yksityishenkilöiden taskuihin, autoritääristen hallintojen edustajien käsiin ja yhteiskunnalle jää tästä oikeastaan vain murtoosa. Lainat ja luotot eivät tule käytetyiksi sellaisiin kohteisiin, jotka olisivat valtiolle tärkeitä. Tässä viitattiin myös Ebolasta kärsineisiin maihin. Jos Eurooppa tai Yhdysvallat tai muut valtiot eivät heitä auttaisi, voi pohtia, olisiko näissä maissa väestöä enää lainkaan, koska länsi pysäytti tuon epidemian. Nyt sitten vielä mietinnöstä. Mistä tässä on joitakin ristiriitaisia kohtia ja EPP pitää pohtia, suhtautumistamme näihin kysymyksiin. Lähden liikkeelle ristiriitaisuuksista ja sitten siitä, mitä voin tukea. Ensinnäkin YK täytyy pohtia, miten yhdistyneen kuningaskunnan tai Saksan kaltaiset maat eivät aina tukeneet näitä maita toisin kuin Japan, Japani, Kanada tai Yhdysvallat. Kaikilla on tietysti omat syynsä toiminsa. Siis 41 maata äänesti YKssa tässä asiassa tyhjää ja siksi on syytä pohtia, haluammeko korostaa, korostaa tätä kysymystä näin voimakkaasti. Ja sitten toiseksi puhutaan kansainvälisestä tukimekanismista, velkatukimekanismista. Maiden velkaantumisen malli on erittäin monimutkainen. Usein suhteet yksityisten ja tahojen välillä ovat hyvin monimutkaisia ja luoton antajat ovat usein yksityisjuridisia toimijoita, osakkeenomistajia, eli niitä, jotka investoivat saadakseen myös aikaan voittoja. Jonkun on päätettävä, miten lyödään lukkoon esimerkiksi velkojen ehdot, ja tähän liittyy ristiriitoja. Ja vielä lopuksi totesin vielä, että mitä tulee yhteiskunnan valvonnan ajatukseen, se on tärkeää sellaisten maiden, jotka kehittyvät läntisten maiden tapaan, myös muiden – Yhteiskunnan kehityksen pitäisi olla aina keskeisellä sijalla. Ja olen vakuuttunut siitä, että näissä maissa kansalaiset eivät useinkaan tiedä, kuinka paljon ja minkälaisia luottoja viranomaiset ovat ottaneet. Maksetaanko velkoja ylipäätään takaisin? Tällaisia ehtoja pitäisi katsoa. Ja niiden pitäisi olla myös velvoittavia. Jos katsotaan sitten valtioiden tiedottamista julkisesti, esimerkiksi maksuajoista tai lainan tavoitteista, niin näiden pitäisi olla lainan annon ehtona. Tämä on jälleen hankala ja kinkkinen kysymys. Ehkäpä näiden maiden parlamentit pitäisi saada mukaan päätökseen. Ei nyt ehkä suoraan päätöksentekijöinä, useinhan hallitukset ovat suorassa vastuussa ja poliittisessa vastuussa sekä rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta tarkoitan sitä, että tarvittaisiin jonkinlainen foorumi, jonka kautta julkisesti voitaisiin kertoa siitä, minkä suuruisia lainoja on otettu ja missä aikataulussa ne tulisi maksaa takaisin. Ehkäpä vielä viimeinen kommentti. Esittelijä kahteen otteeseen otti esille ajatuksen tai kysymyksen siitä, että inhimillisen kehityksen oikeuden pitäisi ylittää lainan takaisinmaksu maksu ja lainansaantioikeuden. Sinänsä hieno ajatus kyllä, mutta kuten alussa jo sanoin, kansalaiset tai yhteiskunnat eivät ota näitä lainoja, vaan näissä maissa kyseessä ovat usein autoritaariset viranomaiset, joskus jopa diktaattorit. He ottavat luottoja ja pitävät rahoja sitten sveitsiläisellä tilillä tai jollakin saarella. Ra- sinne rahat myös helposti jäävät ja näiden hallitsijoiden lapset pääsevät sitten parhaisiin yliopistoihin. Eli tällaisen suhtaisin, suhtautuisin hyvin varovasti. Eli teoriassa kyllä tämä kaikki kuulostaa hienolta, mutta se on hankala täytäntöönpanna. Yeah, um, thank you. Um, next is Toru Frunzulika. Edustaja Frunzulika seuraavaksi. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, parahin kollega. Ensinnäkin Haluaisin kiittää herra Görensiä mietinnön luonnoksesta. Perustelussa voidaan lukea, että ei millään muotoa haluta puuttua lainanantoon kehitysmaille, vaan korostaa tarvetta käyttää sitovampia sääntöjä, jotta voidaan liiallinen velkaantuminen hoitaa, eikä tulisi väärinkäytöksiä tai ylilyöntejä jos ajatellaan nykyisiä välineitä, joita meillä on, ne ovat riittämättömiä, jotta voidaan hoitaa tehokkaalla tavalla velkakriisi, varsinkin kehitysoloja ajatellen. Siksi erityisen kiitollinen olen sitä, että tässä korostetaan pysyvän mekanismin luomista, jolla voitaisiin hoitaa kehitysmaiden kriisejä, niin että meillä olisi monenkeskeiset oikeudelliset puitteet, joiden ansiosta voitaisiin hoitaa myös valtionvelan uudelleenjärjestelyä. Siksi minä haluaisin tähdentää myös sitä, että jotta voitaisiin velan annon kestävyys hoitaa, uudelleenjärjestelyä pitäisi hoitaa mitä pikimiten ja tehokkaasti, että voitaisiin saada aikaan vakautta ja kestävää kehitystä taloudessa ilman, että kehitys kärsisi. Sitten ottaisin esille myös velan kestävyyden tiimoilta yhden toisen asian. Emme voi keskittyä pelkästään taloudellisiin näkökohtiin, vaan tässä täytyy totta kai miettiä velkaantumisen vaikutus maan kykyyn puolustaa ihmisoikeuksia. Kun velka on kasvanut valtavasti sekä yksityisesti että julkisesti, kehitysmaissa ehkä on syytä enemmän miettiä, miten paljon voitaisiin periä takaisin velkaa, jos sitä on pantu terveyteen, koulutukseen ja niin perusrakenteisiin ylipäätään. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että laina on merkittävä keino tukea investointeja. Niinpä kestävään kehitykseen kuuluvat myös nämä tavoitteet. Siitä olen aivan samaa mieltä, että meidän täytyy arvioida velan vaikutuksia velkantuneiden maiden kykyyn investoida päästäkseen tavoitteisiin. Ne on kuitenkin pantava velkojen etun, edun edelle. Thank, thank you very much. Uh... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Judith Sargentini on seuraavaksi listallani. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, te esittelitte asian sanomalla, että me kuvittelimme, että tämä asia oli hoidettu. Niin minäkin kuvittelin. Jubilee 2000 oli su- suuren luokan kampanja ja sitten puhuttiin vuosituhan, vuosituhannen kehitystavoitteista ja velan ja anteeksi annosta Glenn Eaglesin kokous, G8-kokous, jossa puhuttiin myöskin velasta. Joten jotenkin minäkin kuvittelen, että kehitysmaiden velkakysymys oli pistetty jonnekin pölyttymään. Nyt vaikuttaa siltä, että se on uudelleen tullut esiin ja että kyseessä on uusi velkakriisi. Edustaja Görensin mietintö on erittäin oikea-aikainen. Olemme iloisia siitä, että voimme nyt valottaa tätä ongelmaa. Vihreät ovat keskittymään pariin sekkaan tarkistuksen kautta. Ensinnäkin avoimuus. Tiedämmekö, kuka lainaa mitä ja kenelle ja millä kriteereillä? Onko järkevää lainata tietyissä olosuhteissa kehitysmaille? Toinen kysymys, joka nyt liittyy, on luonnonvarat ja hyödykkeet, perushyödykkeet kehitty, kehittyvät maat ottavat suuria lainoja ja takeena on luonnonvaroja, jotka takaa mineraaleja, jotka tietenkin maan alla. Ja sitten kuitenkin, että hinnat nousevat ja tämän varan ostetaan, otetaan sitten velkaa. Esimerkiksi Mozambikin kaasuja, mozambikin öljy ovat tapauksia, joissa hinnat eivät nousseetkaan lainat oli otettu ja sitten ne oli määrä maksaa takaisin tavarana. Tiedämme, että tällaisia virheitä ei pitäisi tehdä. Toinen seikka, jota haluaisimme hieman valottaa, on eri rahoituslähteiden yhdistäminen, blending kysymys. Kehitysapu ja sitten lainanotto. Kehitysapu joskus johtaa lisälainanottoon. Tällainen riski on olemassa. Me olemme tätä jankuttaneet jo jonkin aikaa. Euroopan unionin mukaan ottuna vihreät olivat mukana päättämässä ulkoisesta investointirahastosta. Se on hyvä asia. Olemme pyrkineet liittämään, liittämään siihen kaikenlaisia turvatoimia, turvalausekkeita, jotta voitaisiin estää ylivelkaantuneisuusriski kehitysmaiden suunnalla. Olen nyt pähkällyt tätä asiaa ja ennen kuin tarkistuksia tehdään, aion pohtia, mikä rooli, mikä rooli on kaivannaisteollisuudella. Ei nyt käytä tätä lyhennettä, kun en saa sitä sanoa. Kaivos, kaivannaisteollisuuden suunnalla avoimuus. Mikä rooli kaivannaisteollisuudella on, kun on kyse lainan annosta tai otosta. Joskus asia on hyvä niiden kannalta, jotka antavat lainaa, mutta lainon, lainojen suhteen avoimuus, läpinäkyvyys ei ole kyllä parantunut. Kiitämme herra ja Tulemme hieman lisäämään jotakin hän tekstinsä. Seuraavaksi Lola Sanchez. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluamme onnitella Görensiä erinomaisesta tekstiluonnoksesta. Tässä olemme pääosin hänen kanssaan samoilla linjoilla. Ja tässä perusajatuksena on se, että kehitysoikeuden pitäisi mennä velkojen oikeuksien edelle. Emme voi sallia sitä, että niin kuin tähän asti velka muuttuu välineeksi, josta on haittaa köyhimmille valtioille. On hyvin tärkeää saada aikaan sitovia standardeja, normeja kestävästä velasta, velan annosta. Tarvitaan riippumattomia ja järkeviä toimia, jonka kautta pitää arvioida velkataakkaa. Katsotaan inhimillisiä tarpeita ja puretaan epäoikeudenmukaisia ja kestämättömiä velkoja. Valtion velkojen osalta tarvitaan kansainvälinen menetelmä, jossa todella keskitytään siinäkin myös ihmisoikeuksiin. Me pyrimme tarkistuksiin rikastuttamaan tekstiä. Ja kuten äh, vihreiden edustaja sanoi, mekin pyrimme siihen, että valtion veroista todella tulee kestäviä ja että pidetään kiinni Addis Abeban toimintasuunnitelmasta ja G20-suuntaviivoista, jotka käsittelevät kestävää rahoitusta. Sitten tarvitaan tietoja valtion velasta, sen eri osasista. Näitä tietoja pitää julkaista systemaattisesti ja kehitysmaille annettavista veroista pitää antaa tietoa jatkuvasti. Tämä on välttämätöntä sekä julkisten että yksityisten velkojen tietojen julkistaminen on tärkeää. Myös yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet ovat tärkeitä ja juuri mainitun eri rahoituslähteiden sekoittaminen on yksi mahdollinen tapa toimia. Tarvitaan myös takeet siitä, että voidaan todella saattaa vastuuseen valtion velasta eri viranomaiset. Kuten täällä kuultiin, usein velat ovat tällaisia salattuja, velkaa vain lisätään ja lisätään – ja kaikesta kehitysavusta ainakin 84 prosenttia pitäisi olla muuta kuin velkaa, sellaista, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Joka tapauksessa haluan todella onnitella esittelijä tästä erinomaisesta mietintötekstistä. Tässä perusajatukset tulevat hienosti esille ja tästä varmasti tulee voimakas mietintö valiokunnan puolesta. Lola, I want to add myself. Kiitos Lola. Pistin itsekin puhujalistalle. Haluaisin sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Lola sanoi. Jonkinlaista avoimuutta, läpinäkyvyyttä täytyy antaa lainan antoon. Seinfeldin kanssa on samaa mieltä, että ne ihmiset, jotka lainaavat näille hallituksille, pääsevät kuin koiran veräjästä. Pankeilla on oma vastuunsa. Pankit lainaavat rahaa ihmisille ja sitten täytyy antaa, ole jonkinlaista osvittaa siitä, miten rahat maksetaan takaisin keskivertopankkiiri tietää, että korot ovat nyt matalalla, mutta ne voivat nousta myöhemmin paljonkin paljon korkeammalle. Ja samoin hyödykkeiden hinnat voivat nousta tai laskea. Ja miljardeja on lainattu maille sen perusteella tai sillä olettamuksella, että hyödykkeiden hinnat nousevat. Mikä minä sen pankkiin sanoisin, että haluan lainan, haluan laajentaa taloni. En sitten rakennakaan sitä lisäosaa taloni. Sitten pankki tulee valittamaan, että sinähän halusit rahaa talon arvon nostamista varten lisääntä, li, halusit rakentaa lisäosan, etkä sitä rakentanutkaan. Olin niin pulassa. Suuret pankit kuitenkin voivat lainata hallitukselle, jotta hallitus voi parantaa kalastuslaivastoa, ja sitten mitään kalastuslaivaston parannusta ei tapahtunutkaan. Kansainvälisten instituutioiden kansainväliset instituutit sitten leikkaavat lainojaan, esimerkiksi Mosambikille, ja sitten koko maan kansalaiset ovat pulassa. Ei nyt toivon mukaan mennä Jubilee 2000 kriisin kaltaiseen tilanteeseen enää. 2005 minä ja Glenis Skinnock, joka oli AKT-EU-yhteiskokouksen yhteispuheenjohtaja, me pistimme suuren valkoisen nauhan täysistuntosalin ulkopuolelle tai ympärille – sitä vaikuttaa olevan pitkä aika, mutta ei sitä niin pitkä aika ole. Toivon mukaan samalla joudutaan aina uudestaan. Nyt kuulisin mielelläni, mitä komissiolla on sanottavaa ja mitä ulkosuhde sanoo siitä, miten vakavasti tämä asia nyt pitäisi ottaa komission sisällä. Ja aletaanko tästä vihdoinkin puhua? Ja mitä tästä blending, rahoituslähteen sekoittamiskysymyksestä toteaisin, että olemme ottaneet opiksemme blending-tapauksista – Minunkin maassani esimerkiksi yksityissektori on voimakkaasti mennyt mukaan ei pelkästään suuren luokan hankkeiden rahoittamiseen, vaan myöskin julkisten palveluiden ulkoistamiseen. Suuret yritykset ovat romahtaneet, ne ovat ottaneet merkittäviä sopimuksia ja sitten havaittiin, että ollaan liian, aivan liian matalatasoinen sen suhteen, mitä palveluita voidaan tarjota. Esimerkiksi sairaaloissa ei sairaata siivota, yksityiset yritykset ovat äh, yliarvioineet äh, toimintamahdollisuutensa ja yritykset äh, osallistuvat valtaviin, valtavia sopimuksia mukanaan tuoviin tarjouskilpailuihin. Sitten tämä on johtanut erittäin huonoihin olosuhteisiin ja sitten sopimuksia ei ole kunnioitettu. Tästä pitäisi ottaa opiksi myöskin siitä, mitä Mosambikissa on tapahtunut. Ja yhdistön kuningaskunnassa Carillonin tapaus on räikeä esimerkki blendingistä, ulkoistamisesta ja yksityisen sektorin mukaanottamisesta. Olemme kuulleet hyvin paljon rahoituksesta ja blendingistä, rahoituslähteiden yhdistämisestä, mutta mitä kaikkea tästä voidaan oppia? Meidän täytyy ymmärtää, mitä tapahtui, mitä meni pieleen. Luin hiljattain aloitteesta, johon Credit Suisse-pankki on ryhtymäisillään. Credit Suisse oli pankki, joka mukana Mosambikin tapauksessa. He ovat huolissaan siitä, mitä maassa tapahtui. Pankki on nyt uusi johtaja. Nyt on puhuttu yleissopimusta koskisi rahoituskysymysten läpinäkyvyyttä. Lola puhui siitä, että tämän tyyppisiä lainoja silläkin tavalla rekisteröidä, kun kuullaan, että hallitukset ovat lainanneet miljardeja pankeilta hankkeeseen, joita koskaan ne ole toteutettu, ja sitten näistä asioista ei edes tiedetä mitään, niin kyllä tämä on vakavaa. Tämän asialle pitää tehdä jotakin. En tiedä, onko mitään suunnitelmaa tässä suhteessa ion e tasolla. Kukaan muille pyytää puheenvuoroa, joten komission puolelta puhuu DEFCO-pääosaston Rova Gersten ja sitten ulkosuhdehallinnon edustaja. Kumpi puhuu ensin? Um, thank you very much. Kiitoksia kovasti. DEFCO pääosastolla kiitämme tästä mietinnöstä ja keskustelusta aiheesta. Todellakin velka on kasvamaan päin kehitysmaissa. Ja velkaantuminen alkaa olla lähellä samaa tasoa kuin oli aikana, kun meille omat aloitteet käynnistettiin. Eli suuntaus on huolestuttava. Ehkä selityksiä löytyy, kun pari kuukautta sitten olin Mosambikissa itsekin, niin katsoin, mitä vaikutuksia sillä oli Mosambikkiin kehityspolitiikkaamme, budjettitukipolitiikkaan varsinkin, koska se vaikuttaa totta kai myös suoraan tilanteeseen mietintöämme pidämme hyvänä, koska se kiinnittää huomiota huolestuttaviin suuntauksiin ja herättelee keskustelua. Mehän tiedämmekin, että lainaa tarvitaan kestävän kehityksen tukemiseen, eli täytyy löytää vain oikea väylä kunnolliseen lainanantoon, jotta voidaan taata kestävä ja vastuullinen lainananto ja lainanotto. Semmoinen tehtävä meillä on. Olemme samaa mieltä siis mietinnön kanssa, että meidän täytyy vahvistaa lainanottokykyä ja valmiuksia, tietojen keruuta, raportointia, erittelyä. Myös tarvitaan myös velanhoitostrategioita, läpinäkyvyyttä toki myös keskeisesti. Lainananto otto pitäisi olla vastuullista hyödyntäen sellaisia periaatteita, joita G20 hiljattain on esitellyt viime vuonna. Sieltä saatiin uusi periaateasiakirja Uhtatin työn pohjalta. Todellakin hyvä valtion varanhoito on olennaista, investointien hallinta myös, julkiset hankinnat ovat keskeisessä asemassa, nekin, kuten myös vastuullinen veropolitiikka ja läpinäkyvyys. Keskustelua käydään myös niiltä osin, kun me pyrimme kohentamaan asianomaisten maiden kykyä kotimaan tasolla hoitaa rahoitusvirtoja, välttää veronkiertoa ja verovilppiä. Tämä liittyy siis laajemmin verotukseen. Komissio totta kai seuraa velkatilannetta maissa. Se on meidän olennaisia tehtäviämme. Olemme aktiivisia eri kanavia käyttäen. Maailmanvankin kanssa myös velkajärjestelyvälinettä hyödynnämme. Me tuemme sitä niin, että voidaan hallinnollisia valmiuksia kohentaa noissa maissa velanhoitoa ajatellen. Ei velka todellakaan ole mikään huono asia, vaan se täytyy hoitaa kunnolla ja oikeaan tarkoituksen ajatellen kunkin maan politiikkaa. Me mietimme myös, miten voisimme UNCTADin velanhoitoanalyysijärjestelmään liittyen. Siinä saadaan IT-väline, jotta kehitysmaat ja maat ylipäätään selvitysivät veloistaan, niin saisivat parempia valmiuksia myös heinäkohdalla velan kestävyyttä. Tehän tiedätte, että komissio budjettitukiakin tarjotaan ja huomenna siitä keskustellaan enemmän makrovakaus on kaikkein tärkeimpiä ajatuksia budjettipolitiikassa. Ja näin voidaan tukea myös näiden maiden makrotaloudellista politiikkaa IMFn ja näiden maiden kanssa. Budjettituki on myös hyvä, jotta voidaan taata seuranta paremmin, voidaan kansallisten parlamenttienkin keinoja vahvistaa ja totta kai kansallisten rooli on keskustelusta ollut esillä. Me vahvistamme myös tukea näiden maiden kykyä saada liikkeelle omia varoja. OECDn kanssa on BEPSissä ja läpinäkyvyydessä tehty työtä myös tiedonvaihdon läpinäkyvyyden nimissä. No sekarahoitus sitten ja investointisuunnitelman huomio näiltä osin on tärkeässä asemassa. Tässä tehdään kollegojen kanssa yhteistyötä sen takaamiseksi, että velkan taso on oikealla tasolla. Täytyy miettiä, minkälaista velkoa ja lainan antoa tai ottoa haluamme, jos tällaisia hankkeita tuetaan ja hyväksytään tässäkin tehdä IMFn ja Maailmanpankin kanssa tehdä yhteistyötä kestävyysasioissa. Kaiken kaikkiaan pidämme hyvänä tätä keskustelua tästä aiheesta. Tässä on varmasti paljon ajattelemisen aihetta ja kohentamisen varaa, mikä nyt ei ole täydellistä kaikkea muuta. On paljon huolestuttavia tilanteita olemassa. Me olemme kyllä valmiita tekemään työtä parlamentin kanssa mietinnön yhteydessä ja sitten kehitellä ajatuksia siitä eteenpäin. Kiitos. Um, thank you very much. Um... Kiitos paljon. Edustaja Hussein. Thank you very much, Chair. Um, yes. Kiitos puheenjohtaja. Haluamme mekin osaltamme tukea mietintöä siitä, mitä komissio sanoi. Ehkäpä tätä pitäisi katsoa pikemminkin poliittisesti ulkopolitiikan ja turvallisuuden kannalta. On selvää, että haluamme päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta on tunnustettu laajasti, että julkisen rahoittamisen kautta tähän ei pelkästään voida päästä. Tarvitaan lainoja, jotta voidaan todella entistä paremmin päästä näihin tavoitteisiin. Ja myös erilaisia maksujen muotoja, kuten investointeja kauppaan ja muuta. Ja tässä mielessä tuemme myös Addis Abeban toimintasuunnitelmaa ja sitä, että voidaan taata entistä enemmän rahoituslähteitä kestävien kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Blending on yksi rahoitusmuoto, mutta kuten komissio sanoi, tämän rahoituksen pitää olla vastuullista, ei vastuutonta, Muuten taanehdumme tavoitteistamme eikä kestävän kehityksen tavoitteisiin päästä. Tuemme siis mietintöä, tuemme komission kuvailemia aloitteita ja pyrimme todella siihen, että lainananto on entistä vastuullisempaa. Odotamme innolla tulevia keskusteluita. Minäsi kysymys. Te mainitsitte Mosambikin ja katsoitte mahdollisuutta antaa puolesta tukea. Mitä loppujen lopuksi tapahtui? Pelkään, että jälleen kerran kävi niin kuin usein olen puhunut asiasta. Vastuuntunut on pankki, lainaa vastuuntunuttamalle hallitukselle tarkistamatta, miten asiat ovat. Ja ainoa tapa toimia on leikata budjetokea ja silloin leikataan julkisista palveluista. Pitäisikö pohtia jonkinlaista mallia, miten tällaiset ongelmat ratkaistaisiin. Te varmaan tiedätte, mitä tarkoitan. Mikäli budjettitukea leikataan, silloin terveydenhuollosta ja kaikesta muusta leikataan. Uh, it's... Mutkikas juttu. Kyse on enemmänkin takuista eikä niinkään lainoista. Kyse on lähinnäkin hallituksen antamista takuista. Tarina jatkuu. Meillä on ohjelma käynnissä siellä on muitakin keinoja toki antaa tukea näille maille välillisesti eri hankkeiden välityksellä. Eli vielä täytyy päättää, mitä tehdä. Mosambikin tapauksessa ongelmana on se, että IMF ei tätä nyt hoida, enkä mene tässä kaikkien yksityiskohtiin liittyen raporttiin ja mitä toimin hallitus, mihin toimin hallitus on ryhtynyt. Mutta tuottamisen hallitus on kyllä edellyttänyt enemmän läpinäkyvyyttä ja sitten ryhtyä toimiin niiltä osin. Does the commission, is commission aware of this initiative? Onko komissio tietoinen tästä avoimuus läpinäkyvyysaloitteesta? Pankit itse voisivat luomaan yhdestä kansallista järjestelmää. Onko tästä puhuttu komission puolella? Onko komissio peräänkuuluttanut tässä järjestelmän luomista tai vienyt sen eteenpäin? kun näistä asioista puhutaan, mutta mitä ei tapahdu. Mutta onko nyt jotakin raivia sen takana, että nyt tehtäisiin sen jotakin? No että keskustelua nyt käydään tiiviimmin, niin se nyt on selvää. Maailmanpankin kanssa järjestetään konferenssi toukokuun lopussa Brysselissä. Eli ajatuksena on viedä tätä vastuullisen luotutuksen ajatusta eteenpäin, ja siksi olemme niin kiitollisia myös mietinnössä. Osuu aivan nappiin. Selvä, kiitoksia paljon. Kenties kuulemme myöhemmin tästä konferenssista lisää, jossa käsitellään tätä vastuuntuntosta lainantoa. Edustaja Görens. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kansanpuolta SDtä, UEta, vihreitä. Kiitos tuesta ja kaunista sanoista ja mietintö mitenkään täydellinen ole, mutta totta kai halutaan pikkusen tässä puskea eteenpäin näitä asioita. Komissio varmasti on samaa mieltä tästä tilannekatsauksesta, kuten meillä kaikilla taitaa olla tämän ilmiön kohdalla. Tulevina vuosina ehkä se on kasvamaan päin, mutta haluaisin kuitenkin haluaisin kuulla jotain olennaista myös täytäntöpanon tasolla. Komissiolta haluaisin kuulla, mitä he ajattelevat 14 artiklata minun päätöslauselmassani. Siinä viitataan päätöslauselmaan, joka hyväksyttiin YKssa vuodelta 2015 joulukuuta niin, että saataisiin pysyvä mekanismi, jotta voidaan hoitaa kriisien hallintaa kehitysmaissa. Tässä on olemassa mandaatti, mutta sitä ei ole aktivoitu. EU-jäsenvaltioiden kautta voisi aktivoida tämän valtuutuksen. Eli tällainen aloite voitaisiin tehdä, käynnistää mandaatti, valtuus ja sitten saada oikeudelliset poitteet, jotka olisivat nimenomaan monenkeskisiä velan uudelleenjärjestelyn hoitamiseksi. Meillä on myös Baselin kohdalla jotain saatu aikaan, mutta mitään uutta ei ole, eli jotain johdonmukaista pitäisi saada aikaan. Minä yritän miettiä meidän mahdollisuuksiamme joita meillä on jäsenvaltioina ja unionissakin, niin että saadaan tätä puskettua eteenpäin. Kuitenkin niin, että mietitään toiminnan reunaehtojakin. No, selitän tarkemmin. Ei kehitys ole sellaista, että me haluamme kehittää heitä, vaan heidän täytyy kehittää itse itseään, käyden keskusteluja hallitustensa kanssa. No mitä tässä tietenkin voidaan vaatia, kuten tiekin mietinnössäni, tai mietintöluonnoksessani, että parlamentit, jäsenvaltiot kehitysmaissa, siis lainan ottavissa maissa, vähintäänkin nyt hyväksyttäisivät lainansa parlamentissa, jos ei tätä vähimmäisvaatimustakaan ei saada läpi, niin en oikein ymmärrä, miksi sitten aina vedotaan Euroopan perusarvoihin, kumppanuuteen, demokratiaan. Se nyt on vähintä, mitä nyt voidaan vaatia mielestäni. Totta kai sitten vaihtoehtona on sulkea silmänsä, käyttää selkänsä tällaisilta käytännöltä kuin rahaa. Sitten menee diktaattoreiden syviin taskuihin, korruptioon. Ja 20 vuoden päästä sitten väestö joutuu maksamaan velan, josta ei ole mitään hyötyä ollut heidän kehittämisekseen. Ja sitä paitsi ei välttämättä edes makseta takaisin, kun sitä voidaan maksaa takaisin. Ja, ja, ja, ja vielä täytyy miettiä, että se olisi jotenkin vielä huomioitavissa myös kirjanpidossa, kun on kyse tukikelpoisista lainoista tuesta kehitysyhteistyöllä. Ja todellakin täytyy miettiä, mitä tässä taustalla on eri käytännössä. Ja velkoilla on tietenkin oikeuksia, niitä kiistää. Mutta jos kevytmielisesti velkoja jotain lainaa maalle, jossa parlamentilla ei ole sanan sijaa, niin ei velkojen asemaa pitäisi sen enempää vahvistaa, vaan heikentää. Tästä syystä tarvittaisiin monikeskinen järjestelmä, jolla hoidetaan kehitysmaiden velkakriisejä. Se olisi olennainen toimija. komissio voisi tässä sitoutua kunnolla. Kyllä tiedän, että jäsenvaltiot ovat vastahankaan. Ja hehän ovat olleet myös tässä estämässä, mutta voisivat tämä myös ratkaista. Vielä korostan, ei ole kyse siitä, ettei mitään annettaisi kehitysmaille, etteivät enää olisi kelvollisia saamaan lainaa, vaan että toisin kehitystä rautettaisiin. Komissio haluaa totta kai investointia suojella kehitysmaissa – ja totta kai voi olla kyse hankkeesta, ohjelmasta, joka edelleen säilyy komission valvonnassa, kehitysyhteistyöviraston valvonnassa, varsinkaan jos edellytykset eivät täyty vastuullisessa velanotossa. Kaikki mahdollisuudet ovat mahdollisia ja kaikenlaiset sekarahoitusmahdollisuudet ovat mahdollisia. Eli täytyy miettiä näitäkin vaihtoehtoja ja ottaa se toiminnan keskiöön. Ja to, Andre Malo sanoi, että sitouminen valtiossa, jos totalitaarisesti sitoudutaan, niin se on totalitarismin alku, en minä sitä halua. Haluan vähimmäissääntöjä, vain vähimmäishallintoa. Kaikki puhuvat siitä G20, G7, OECDssä. Tarvitaan jonkinlainen yksi taho, ehkä YK viime kädessä sentään. Nyt huomaan vain, että he ovat kaikkein fiksummat tekstit saaneet aikaan, joita voidaan käyttää tietenkin myös perustana maailmanlaajuiselle hallinnalle. Minä teen konkreettisia ehdotuksiakin sitä paitsi näiltä osin. Velkojaan oikeutta ei pidä vahvistaa, kun on kevytmielisesti lainattu tai holtittomasti. Viittaa tässä Belgian lakiin. vel Belgian valtio ei näitä velkoja tue Tunnette varmasti tämän Hedge-rahaston tarinan, joka osti lainan Argentiinalla valtiolta 25-30 prosenttia loppujen lopuksi nämä oli arvostaa. Eli hankkivat tällaisen luoton kolmannekseen arvostaa. Sitten menivät New Yorkiin, valituksen laativat Argentiinan valtiota vastaan, halusivat 100 prosenttia takaisin tuon luoton. Se täytyy olla nyt menneen talven lumia. Ja sitten Belgia, jos ajatellaan tämä noudatettaisiin 28 valtion osalta, niin tällä pystyttäisiin jo tällaiset ylilyönnit estää. Eli tämä on vakava keskustelu. Ja konkreettisia esimerkkejä tässä on nyt tarjottu. Jatkossakin tästä voidaan vielä keskustella, mutta haluaisin, että komissio ja ulkosuuden hallinto sitoutuisivat esittäisivät jotain vähän tukevampaa, ehkä valkoista kirjaa tai miksi sitä sitten nimittääkin tiedonanto, niin että jäsenvaltio pannaan seinää vasten. Jotkut ovat tehneet kyllä esimerkiksi aloitteitakin, mutta unionin pitää olla esimerkillinen kokonaisuudessaan. Ja noudattaen sitä, mitä puheissakin tarjotaan, ainakin sunnutta puheissa, kun puhutaan perusarvoista, demokratiasta, perusoikeusvaltioperiaatteesta ja niin edelleen. Eli tässä on koko joukko ehdotuksia. Olen iloinen siitä, että useimmat kollegat, oikeastaan kaikki kollegat ovat valmiita tähän suuntaan menevän. Odotan nyt mielenkiinnolla ne niin puheenjohtaja. Varmasti te kerrotte myös sitten aikataulusta seuraavia vaiheita varten tämän mietinnön kohdalla. Mutta vielä suunnattomat kiitokset ja odotan nyt ilolla tämän työn päättämistä niin, että jotain aikaan saataisiin. Okay, so thank you, Shah. We are running late now because... Kiitoksia nyt aikataulusta jäljessä. Komissio kysyi kohdasta 14 ja on kysytty, voisiko komissio tehdä enemmän asiasta. Kenties komission edustaja voi viedä tätä asiaa, tätä viestiä eteenpäin komission puolella. Miksi EU äänesti YK asiakirjaa vastaan? Voisitko vastata siihen sitten nopeasti seuraavaan kohtaan, koska meillä on yhteinen kokous Intan kanssa kohta. Thank you. Kiitos. Tässä teemme yhteistyötä DG Ekfinin kanssa – komissio vastaa makrotaloudellisesta valvonnasta yleisesti ja juuri tässä asiassa, joka mainitsitte, mitä muistutettiin siitä, että kun keskustelua käytiin jo vuonna 2015, ei tuntunut siltä, että YK olisi oikea foorumi keskustella aiheesta. Tuo oli tuolloin kantana. Ja tämä taitaa olla edelleen validi näkemys. Mutta me jatkamme keskustelua aiheesta ja otamme huomioon pyynnön tiedonannosta, katsomme asiaa sisäisesti ja katsomme, mitä voimme tehdä. Tässä kaikki, mitä voin sanoa. Charles, mutta ihan lyhyesti. Minä olen kuullut tämän saman selityksen ennenkin, Rouva Lukas. Tuolloin, kun asia oli tapetilla kuin saan saman selityksen. Mikäli unioni jatkaa tämän komitin valossa, niin eikö YK ole se foorumi, jolla keskustelua pitäisi käydä? YK ei kuitenkaan millään tavalla toimi maailmanpankki tai G20-maita tai IMF vastaan – ja aseta niiden oikeutusta, legitimiteettiä millään tavalla kyseiseksi. Kyllä YKlla on tässä oma roolinsa, koska jäsenet kattavat käytännössä koko maapallon. Ja YKlla on myöskin talous- sosiaalikomitea ja hyvin paljon asiantuntemusta, osaamista. Kyllä he voisivat ehdottaa monenvälistä oikeudellista kehystä YK on alaisuudessa tämä voitaisiin hoitaa tai jonkin toisen instituution alaisuudessa. Tästä voidaan keskustella, mutta jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden täytyy ottaa kantaa. Nämä samaiset jäsenvaltiot ovat kuitenkin eurooppalaisen kehityspolitiikan konsensuksen pistänyt erittäin epämääräisen sanamuodon määritelmän sen osalta, kuinka EU pitää kiinni sitoumuksistaan. Ja tämä on kirjoitettu kaikille eu kielille. Komission politiikka kuitenkin menee ihan eri suuntaan kuin mitä on sanottu. Kuka on valmis vastaamaan näihin sitoumuksiin ja lupauksiin? Nyt tämä asia on uudelleen koetuksella. Jäsenvaltioiden suunnalla tämä on nyt tämä asia. Niiden täytyy toimia. Kenties komissio voisi hieman koittaa kepillä jäätä ja sitten ryhtyä ehkä aloitteelliseksi. Tämä on äärimmäisen poliittinen ongelma. Jäsenvaltioita, jäsenvaltioita eivät toimi jäsenmukaisesti. Jotkut jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään asioita, jotka ovat vastoin omia intressejä. Ja, ja teeskennellään tai väitetään, että kuitenkin pidetään kiinni samasta ajatuksesta komission kanssa olemme lukeneet tätä samaa asiaa, samoja asiakirjoja, mutta toivottavasti komissiolta hieman ponnekkaampaa reaktiota. Voisitteko kenties johtajani suuntaan viedä myöskin tätä samaista viestiä? Kiitoksia silti. Nyt on prosessi vasta alkuvaiheessa ja meidän täytyy tässä pysyä yhtenäisenä rintamana. <laughs> Um, Viestitään se nyt mennä perille siitä, että toimia halutaan tässä asiassa. Tarkistusten määrä aikaa on 30. tammikuuta iltapäivällä ja äänestys sitten 20. helmikuuta. Nyt sitten siirrymme pikaisesti eteenpäin kohtaan yhdeksän. Lausunto AFET valiokunnalle EUn ulkoisten rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen. Olen lausunnon valmistelija tässä mietinnössä. Mietintö on lyhyt ja muistuttaisin kollegoita, että AFET laatii mietinnön sen äh, vastuulle kuuluvista välineistä ja Enrique Guerrero on tässä laatimassa äh, mietintöä omasta välineestämme. En halua tässä nyt vaikuttaa siihen, vaan jätän tämän Enrikelle, joka uskoakseni ensi kuussa esittelee oman mietintönsä tässä valiokunnassa. En ole vielä jättänyt tarkistuksia AFETin mietintöön, koska en ole sitä vielä nähnyt ennen kuin tällä viikolla. Ja siinä oli kyllä paljonkin mielenkiintoista. Pyysin esittelijä tulemaan tänne tänä aamuna, mutta hän ei päässyt paikalle, mutta en halunnut valiokuntien toimivan päällekkäin, joten kommentoin vain teknisiä näkökulmia, jotka liittyvät afet mietintöön Yhteiset täytäntöpanossäännöt asetuksessa ja niin katsotaan sitä, miten harjoitamme ohjelmien toimivaltuuksiamme. Meillä on ollut ongelmia tiedonsaannin kanssa. Aikaa analysointiin on ollut liian vähän ja toivottavasti ensi kerralla aikaa on enemmän ja tämä toimii paremmin. En tiedä, haluatko sinä Enrique jo kommentoida jotakin koska valiokunta se saadaan, äh, mietintö se saadaan valiokuntaan. No, siguiente punto No seuraavassa kohdassa, kun herra Grimo kertoo meille tästä aiheesta, niin sitten puhun, se sopii paremmin siihen. Niin. Seuraavassa meillä on väliarvion esittely ja voimme puhua siitä, mistä me olemme vastuussa, pikemminkin kuin kommentoida vain AFETin asioita – ja tämä kaikki liittyy uusiin ohjelmiin ja monimuotoiseen rahoituskehykseen, josta varmasti piakkoin kuulemme komissiolta. Varjoesittelijöitä ei tähän kohtaan liittyen nyt ole. En tiedä, haluaako komissio kommentoida tätä asiaa jo nyt pikaisesti? Thank you, Linda. Thank you. Kiitoksia, Linda. Ajanteeksi, Komissio haluaisi ehkä vielä puhua velkamietinnöstä. No ihan yksi kommentti väliarviointiin. Tässä täytyy olla äärimmäisen tiukkana, että saadaan yksinkertaistamisehdotuksia siis rakenteeseen. For the next point. Voimmeko keskustella tästä seuraavassa kohdassa? komissio kommentoi väliarviointia. Niin, tämä koskee seuraavaa kohtaa. Nyt puhumme lausunnosta AFETin mietintöön. Olkaa hyvä. Really briefly. Lyhyesti. Tuemme kantanne. On tärkeää, että todellakin kanta lähti tällaisena parlamentista – että meillä on jonkinlainen tarkastelumahdollisuus. Todellakin hyvä tällainen kanta ottaa niin sitä tuemme. Kiitos. Vänsa on nyt kyllä kuluu aikaa seuraavasta kohdasta, mutta antaa mennä. Aivan lyhyesti tästä lausuntoluonnoksesta Afetin mietintöön. Tässä on paljon laajempia kysymyksiä, joita käsitellään sitten Guerrero-mietinnössä. Mutta hieman tietoa tarkasteluoikeuksista, viipeistä ja me hieman kävimme tätä tietoa läpi ja mielellämme kerromme näistä teille. Viime vuonna 46 täytäntöönpanotointa, jotka liittyvät DCIhin, jotka lähetettiin yhtä aikaa jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille yhtä aikaa. Sillä on tässä tarkasteluoikeus komitologiassa 26 tointa liittyy vuotuisiin ohjelmiin ja näistä 46 asiakirjasta neljässä tapauksessa määräajassa ei pitäydytty eli neljä 46. Tämä varmasti on hyödyllistä tietoa, kun katsotaan, pidetäänkö määräajoista kiinni vai ei. Totta kai niistä pitäisi aina pitää kiinni ja neljä on jo liikaa. Näitä pitäisi olla nolla, mutta täytyy kuitenkin nyt pitää tässä oikea suhteellisuus mielessä tai suhteellisuus mielessä. Tässä tietoa näistä. Kiitos. Vincent, niin Joskus tässä ei ole kyse 20 päivästä vain silloin, koska ne umpeutuvat. Jos tämä annetaan 19. joulukuuta, niin siitä ei ole kovinkaan paljon hyötyä. Ja ympäristövaliokunnan niin olen nähnyt jotakin samanlaista. 10. heinäkuuta annettiin määräaika siitä nyt ei juurikaan ole sitten hyötyä. Nämä asiat koskettelevat tietysti monia aloja. Voimmeko puhua nyt seuraavasta, tai sitten seuraavassa kohdassa tästä? Tänään on määräaika tarkistusten jättämiselle kello yhdeltä. Äänestys on 20. helmikuuta. Ja nyt sitten meille erittäin tärkeä kysymys, kohta 10, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen DCIin ja Euroopan kehitysrahaston EDFn väliarviointi. Filip ja muut pyydän teitä tänne. Okay, we're running a bit behind. We have a joint point. Niin vähän olemme nyt myöhässä. Kymmentä yli 11 meillä on yhteinen kohta Intan kanssa. Mutta nyt meillä on todella tärkeä kysymys, eli väliarviointi käsittelyssä. Komissio jätti kertomuksensa tästä joulukuussa. Tämä koskee kaikkia ulkoisen rahoituksen välineitä, DCI ja EKR mukaan luettuna, eli kehitysrahasto. Tässä on myös julkinen kuuleminen menossa. Enkä lähde nyt toistelemaan turhaan. Kertokaa te, mitä olette tehneet, miten prosessi sujuu, ja sitten voimme kuunnella kollegoiden kommentteja. Vincent, sinä voit aloittaa kertomalla tästä prosessista. Ja tapaamme Mimitsa komission jäsentä maaliskuussa, eikö niin? Strategisen vuoropuhelun puitteissa, siis maaliskuussa. Ja tänään kuulemme asiantuntijoita. He kertovat, mitä väli arvioinnissa on tullut ilmi. Van Song. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. No, minulla on nyt ilo esitellä tämä väliarviointi, aika tärkeä näissä välineissä, jotka liittyvät tämän komission toimivaltaan, kehitystyön rahoitusvälineen sitten Euroopan kehitysrahastoon. Toteaisin, että tässä on taustalla aika urakka, ja kun halutaan katsoa vain tulevaisuutta kohti ja miettiä MRK enemmänkin, niin nyt on hyvä miettiä, missä mennään mahdollisimman pitkällä mennä näissä välineissä ja uskoakseni voidaan sitten tukeutua tuloksiin, saavutuksiin ja sitten katsoa, mitä voidaan kohentaa. No ensinnäkin prosessi, jota on kehitelty. Se hyväksyttiin komissiossa viime kuussa. Taustalla on muita työasiakirjoja, arviointeja tehty näistä kymmenestä välineestä. Nehän ovat mukana tässä kertomuksessa. Oli pitkä prosessi, käynnistyi siis viime vuonna. Siinä oli julkisimia kuulemisiakin kohdennetusti myös parlamentin kanssa. Ja ulkoisiakin arviointeja tehtiin. Tässäkin valiokunnassa kuultiin näitä näkemyksiä. Ja DEVCO yhdessä ulkoisuuden hallinnon kanssa on ottanut kantaa näihin arviointeihin. Eli teille toimitettava asiakirja on pitkän työn tulosta. Kuulemisia on tehty paljon myös verkossa, jotta saadaan aika parempaa sääntelyä. No niin sitten tulokset. Me teemme joitakin johtopäätöksiäkin, jotka ovat alustavia tietysti vasta siinä mielessä, että kun puhutaan kehitysyhteistyörahoitusvälineestä tai kehitysrahaston, ja niin aina on kyse keskipitkästä ja pitkästä aikavälistä. Eli 20, 2017 saatiin vain alustavia tuloksia aikaa, vaikka ihan päteviä nekin. No sikäli väliarviointi myös osoittaa, miten pitkälle tavoitteessa on päästy, missä määrin niillä on pysty köyhyyttä vähentämään, vaikkakin on hankalaa mitata sitä missä määrin EU nimenomaan vaikuttaa siihen. Sitten toinen tärkeä osatekijä, että tämä kertomus osoittaa, että jotain on opittukin edellisistä välineistä ja kokemuksista ja siitä totta kai kehitysyhteistyöväline on ollut tärkeässä asemassa ja miten se on eriytetty, miten voidaan käyttää erityyppisiä muotoja kehitysyhteistyössä riippuen – kumppanimaista. Ja sitten kolmanneksi voidaan tietenkin huomata, että välineet ovat riittävän joustavia, väljiä, ajatellen myös sitten oikeusperustaankin sopeuttamista kehityssuuntauksiin. Kyse on kuitenkin monimuotoisista välineistä, eli vaikuttaa siltä, että välineet ovat riittävän joustavia, jotta voidaan kehitykseen sopeutua. Edistystä on saatu myös valtavirtaistamisessa mutta sitten sen sijaan muuta työtä riittää vielä, sekin on otettava huomioon jatkossa. Ja sitten temaattiset yhteistyövälineet, siinä on järkiperäistämistä tapahtunut. Huomioida kuitenkin se, että tässä varmasti jotain merkittävä hyöty näistä edelleen voidaan saada aikaan monistakin välineistä. Tiettyä jännitettä on olemassa kyllä eurooppalaisen tavoitteiden ja kumppanimaiden tavoitteiden välillä ajatellen ympäristöä ja ilmastoa. Se on tunnustettava Että on erilaisia painopisteitä itse kullakin. Ja siksi ohjelmien rakenne kansallisella tasolla, alueellisella tasolla, temaattisella tasolla – antaa mahdollisuuksia tietenkin mukauttaa painopisteitä kumppaneiden parissa tai sitten mikä EU-ssa on etusijalla. Kertomus osoittaa jälleen kerran, mikä Euroopan lisäarvo on jäsenvaltioiden EUn puolella. Noin esimerkinomaisesti yksi luku. Nyt noin 20 prosenttia EUn tuesta – ja jäsenvaltion tuesta on EU-tasolla. Eli se osoittaa, mikä on EUn asema kehitysyhteistyössä. Tämä on tärkeää, kun tässä mietitään myös, mitä uudistaa. No sitten tärkeimmät johtopäätökset, ja haluan korostaa nimenomaan johtopäätöksiä näissä välineissä tämän valiokunnan kannalta. Totta kai tässä on muitakin välineitä mukana ulkoisessa tuessa. Yleisesti ottaen välineet ovat ihan tähdellisiä, tyydyttäviäkin. Tässä MRKssa komissio ei halua niitä ruveta rukkaamaan. Totta kai parantamisen varaa on, minusta sekin on huomioitava sitten kun laaditaan ja muotoillaan tulevia välineitä uudessa MRKssa. Toiseksi välineet luotiin aikanaan kun oli vuosituhat tavoitteja, nyt meillä on kestävän kehityksen tavoitteet, 2030 agenda ja, ja totta kai meillä on uudet puitteet myös EU-politiikassa uuden yhteisymmärryksen pohjalta ja totta kai välineetkin on sopeutettava tulevaa varten myös tässä uudessa poliittisessa yhteydessä. Kolmanneksi, kun totesin, että tässä on jännitteitä meidän kumppaneiden tavoitteissa, niin jännitettä on myös arvoissa, joita me ajamme demokratia, ihmisoikeudet verrattuna niihin arvoihin, joita ehkä pidetään tärkeämpinä kumppanimaissa. Ja tässä yhteydessä totta kai miettiä, minkälaista tässä sijaa annetaan kansalaisyhteiskunnalle. Se on tärkeä kysymys ollut ja varmasti tulevassa MRKssa. Neljäs johtopäätös, joustotarve. Se on tärkeää, jotta voidaan sopeutua odottamattomiin tilanteisiin. Tämä on tullut esille nyt MRKssa ja tulevassakin varmasti totta kai täytyy pystyä reagoimaan, saada rahoituksessa liikkumavaraa, jotta voidaan huomioida olosuhteiden muutokset. Siinä on pohdittava myös ehkä mahdollisia varauksia, joita nyt on EKRssä, mutta kun sitä ei vasta, vastaavasti ole olemassa budjetissa. Vielä yksi johtopäätös, joka liittyy tasapainoon, joka on löydettävä se, että on tietenkin ennakoivuutta, mutta myös sitten joustavuutta. Täytyy jotenkin säilyttää kuitenkin tuen ennakoivuus. Se on ollut hyvin tärkeä aina, ollut arvokastakin MRKn yhteydessä. Eli voidaan pitkällä aikavälillä ohjelmoida, mutta se tarvitaan myös joustoa riittävästi. Vielä yksi osatekijä, joka liittyy johdonmukaisuuden vahvistamiseen eri välineiden kesken, jossain määrin näitä on yhdistetty, yhteisvaikutusta on tavoiteltu ja voidaan sitäkin miettiä, miten järkiperäistä entisestään näitä välineitä jatkossa. Ja sitten valtavirtaistaminen. Siis ilmasto ja totta kai sisäisen ja ulkoisen politiikan painottaminen, sitä on syytä miettiä Vielä yksi asia, joka on aika erityiskysymys, joka liittyy yhteistyöhön niiden maiden kanssa, jotka ovat pikkuhiljaa siirtymässä pois kaarikeskistä yhteistyöstä. Ajatellen tätä yläosaa näissä maissa. Miten tehdä yhteistyötä näiden kanssa? Ei kyse niinkään ole rahan määrästä. Totta kai siinä edelleen tarvitaan rahaa, vaan minkä tyyppistä yhteistyötä harjoitetaan – ja kuinka paljon vielä tarvitaan rahaa tähän yhteistyöhön noiden maiden kanssa. Lopuksi vielä yhteinen ohjelmointi. Siinä voi olla tyytyväinen, että tavoitekin on yhä enemmän vahvistumaan päin. Vielä mainitsisin nopeasti pari kysymystä, olen jo aika pitkään puhunut EKRn tiimalta. Jos katsotaan EKR nykyistä rakennetta verrattuna DCIhin, niin siinä on tietty yhdistämistä tapahtunut, kun on temaattista ohjelmointia, tietyn tyyppistä toimintaa tietyissä teemoissa, niin siinäkin ehkä on hyvä miettiä, miten nämä yhdistää jatkossa. Vielä toiseksi mainitsisin seikan, joka liittyy nykyisiin erityispiirteisiin historiallin syistä johtuen EKRS, kun on ollut kansallisia alueellisia toimijoita. Se liittyy tähän koneiston ylipäätään, kun aikanaan luotiin, jotta kumppanimatkin omisivat paremmin nämä. Mutta nyt on vain niin, että ne eivät ehkä ole niinkään toimintakykyisiä. Ehkä siinä on ai, harkinnan paikka, että uudistetaan tätä ehkä pitääkin kuitenkin tärkeimmistä periaatteista. Ne nyt ovat olennaisia kehitystuen tehonkin vuoksi. Ehkä Filiberto voi tästä jatkaa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Vincent myöskin tästä erittäin tyhjentävästä alustuksesta. Kenties vain täydennän sitä hieman. Ja katson hieman tulevaisuuteen vuoden 2020 jälkeistä aika monivuotisia rahoituskehyksiä. Pohdin samalla Kenties voin lisätä pari seikkaa siihen, mitä Vänsain jo sanoi. Ensinnäkin, mikäli otetaan tällainen unionin lähestymistapa globaalin strategian ulko- varten, tämä liittyy tärkeä elementti – joka pitäisi ottaa keskustelun mukaan. Ensinnäkin maailmanlainen globaali strategia, konsulaten strategia, ei koske pelkästään ulko- turvallisuuspolitiikkaa. Kyse on globaalista strategiasta sikäli, että siinä tunnustetaan, että turvallisuutta ja vakautta ei saada aikaan vain ainoastaan ilman, että kehitetään kauppaa, teknologiaa ja muun tyyppistä yhteistyötä ja niin poispäin. Vakaus ja turvallisuus meidän mantereillamme ja lähialueillamme ja myöskin naapureiden naapureiden turvallisuus ja vakaus liittyy läheisesti mahdollisuuteen luoda työpaikkoja, vaurautta, osallistumismahdollisuuksia ja hyvää hallintoa kaikkiin kumppanimaihin. Tämä on tärkeä elementti. Niin kuin Vänsan sanoi, mikäli haluamme katsoa tulevaisuuteen ja pohtia tulevia rahoitusvälineitä, ne pitäisi nähdä sellaisina, että ne pystyvät mukautumaan tähän kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan – ne kulkevat sen kanssa käsi kädessä. Siten voimme edistää arvojamme ja intressejämme ja voimme osallistua maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin, saada aikaan kestävää kehitystä, toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Ne on tunnustettu peruselementeiksi tässä globaalissa strategiassa. Tämä on yksi seikka. Toinen seikka, joka liittyy jälleen kerran väliarviointiin rahoitusvälineen kohdalla, on seikka, jota Vänsan sivusi toimien johdonmukaisuus. Ulkosuhdehallinnon puolella meillä on lukuisia välineitä, joilla, jotka ovat pitkän aikavälin välineitä, lyhyen aikavälin välineitä, kehitysyhteistyö, toimia kumppanimaiden kanssa, joihinkin ryhdymme omasta aloitteestani suoraan. Ja välineiden kirjo joka on pystynyt reagoimaan erilaisiin tarpeisiin ja poliittisiin pyrkimyksiin EUn puolella, on siitä huolimatta törmännyt siihen haasteeseen, kuinka tämä kaikki voidaan ottaa käyttöön tietyn alueen tai tietyn maan kohdalla. Välineet, kuinka niitä suunnitellaan ja kuinka niitä pistetään täytäntöön. Ne ovat erittäin tärkeitä, mikäli EU pyrkii toimimaan johdonmukaisesti ja täydentävästi ottaen huomioon kolmannen maan tilanteen. Kussakin tapauksessa kenties parlamentin kaltainen instituutio, joka valvoo eri välineiden yhteistyötä ja yhteennivoutumista, voisi toimia tässä suhteessa paremmin jatkossa valvojan roolissa. Tässä suhteessa voitaisiin ottaa neljä seikkaa kenties lähinnä pohjaksi. Ensinnäkin täytyy pitää yllä määrärajan tasoa ulkosuhdehallinnon puolella, erityisesti kun on kyse kehitysyhteistyöstä. Vähintäänkin nykyisellä tasolla varoja täytyy pitää. Mahdollisesti varoja voitaisiin jopa lisätä. Tiedämme, että Brexit tässä on kivenä kengässä. Tämä on erittäin monimutkainen asia, kun kattoa määritellään. Joka tapauksessa pitäisi tämän päivän rahoitustaso vähintäänkin säilyttää tai jopa lisätä apua, jota annamme kolmansille maille. 0,7 prosenttia tavoitteena täytyy muistaa. Se on erittäin tärkeä seikka. Ja todennäköisesti jäsenvaltioidenkin puolella tunnustetaan, ei pelkästään tässä parlamentissa, tunnustetaan se lisäarvo, jota ulkosuhdehallinnolla on ja miten tärkeää olisi pitää nykyinen taso rahoituksessa ennallaan. Sitten johdonmukaisuus ja yksinkertaistaminen. Tämä liittyy siihen, mitä jo sanoin. Uskomme, että olisi hyödyllistä, mikäli vähennettäisiin välineiden lukumäärä, yritettäisiin niitä toisiinsa niin paljon kuin mahdollista, niin että enemmän painottaisiin yhteisiä pyrkimyksiä toteuttaa yhteistä politiikkaa ja harjoittaa yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Tietystikin laaja väline, joka kattaisi nykyiset lukuiset välineet erillittäisi jonkinlaista hallinnointia. Esimerkiksi mikä tiettyjä alueita tai maita varten, jotka ovat merkittäviä meille, määrittäisiin tietty määrä rahaa ja tarkasteltaisiin täytäntöönpanoa niin, että pitkän aikavälin ohjelmointi, mutta myöskin lyhyen aikavälin nopeat reaktiot mahdollistuisivat pitäisi nopeasti pystyä mukauttamaan toimia EU-aloitteesta tai kumppanuussuhteessa kumppanimaan kanssa tehdä tällainen päätös. Uskomme, että voisimme samanaikaisesti yhdistää nykyisiä välineitä, sikäli kun se on mielikästä. Tästä täytyy käydä vielä paljon keskustella, mutta samalla pitäisin yllä kapasiteettia saada kumppanimaata tietoiseksi siitä, mitä ne voivat meiltä odottaa ja miten me odotamme omien arvojemme ja intressiemme toteutuvan. Sitten kolmas seikka, joustavuus, jonka Vincent jo mainitsi. Nykyisissä rahoituskehyksissä on mahdollisimman paljon käytetyväksi reservejä, varauksia ja joustovälineitä, jotka ovat budjetissa mukana. Edellisessä rahoitus näkymien välitarkastuksessa merkittävästi siirrettiin ulkosuhde hallinnon varoja 3,9 miljardia yhteensä. Tämä jousto ei vielä riitä. Esimerkkinä voidaan puhua siitä, kuinka lisäjoustoa pistettäisiin budjettiin kehitysrahaston osalta ja luotaisiin tietty varaus, tietyn suuruinen monivuotinen luotusmahdollisuus tiettyyn tarkoitukseen. Tämä olisi tärkeää tulvarahoitusnäkymän tai rahoituskehyksen kannalta teostaa olisi riittävästi. Vielä viimeiseksi. Varojen jäljitettävyys, kun on kyse ulkomaanavusta, ulkosuuden hallinnon väliltä kun tarkastellaan – 96 prosenttia määrärahoista on sellaisia, jotka on raportoitu ja varat ovat jäljitettävissä. Kunkin välinen kohdalla on tiettyjä ehtoja eri välineissä, kehityspolitiikan rahoitusvälineissä ja muissa välineissä on tietyt raportointivelvollisuudet sisäänrakennettuina. Meidän pitäisi tulevaisuudessa – pohtia, minkälainen rakenne voisi olla kyseessä. Ulkomaanavustus, kun on kyse, miten sen perille menemisestä raportoitaisiin ja mitä voitaisiin tämän lisäksi tehdä. Joten kohentuisi. Tässä on nyt 96 prosenttia välttämättä. Tällaista juridista velvoitetta ei kuitenkaan vielä ole. Se kommentti aiempaan keskusteluun. Uskon, että aiemmin kokemukseni valossa, jota ne saatiin jo vuosilta. Meillä on tiettyä kokemusta tällaisesta vuoropuhelusta ja niiden valmisteluista, asiakirjoista ja niin poispäin. Asiakirjat täytyy toimittaa ajoissa, jotta te voitte tarkastella niitä. Tämä on toiminut tyydyttävällä tavalla tämä järjestelmä. Tämä osoittaa, kuinka olemme teidän käytettävissänne – jotta vuoropuhelusta ja parlamentin valvonnasta tulee vielä parempaa kuin mitä sitä päivänä on. Me ponnistamme tämän puolesta. Kiitoksia. Kiitos myös interkollegoille, jotka ovat nyt tulleet paikan päälle. Olemme hieman myöhässä, mutta nämä varmasti kiinnostavat myös teitä. Puhumme tulevista välineistä ja välitarkastuksesta. Välineistä, jotka ovat, kattavat ulkoisen rahoitusavun. Nyt kollegat ovat pyytäneet puheenvuoro ensin Frank Engelle, sitten Guerrero. Merci, Linda. E- Kiitos, Linda ja herrat. Kiitos teille tiedoista ja ennakkotiedoista. Meillähän tämä aihepiiri on hyvin tekninen, budjettitekniikkaa, suunnitelmaa, valmistusta ja niin edelleen. Jos ajatellaan saajia, niin se on pelkkää hebrea, kun aina minulta kysytään ensin, voisitko ehkä sanoa, onko teillä todella tarkoitus joka kuukausi uudella välineellä iskeä päähän, ja sitten täytyy opetella taas sen toimintaa. Silloin se liittyy ulkoisiin investointeihin. Ymmärrän toki, että ollaan nyt tässä tilanteessa. Minusta vaikuttaa siltä, että kun MRK käynnistyi nykyisenä, niin kukaan ei ajatellut tällaista maahanmuuttokriisiä näkevänsä. Kaikki ne sivujuonteineen jälleen kerran on jouduttu keksimään asioita matkan varrella ja loppujen lopuksi ei ollut erityisvälinettä tarjolla, eikä oikeastaan riittävästi rahakaan. Ja totta kai me kärsimme nyt sitten kun joudutaan sieltä sun täältä roposia etsimään, antaaksemme sen vaikutelman, että me rahoitamme Afrikassa kaikenlaisia prosesseja ja haluan vahvistaa ja sen sellaista. Ongelmana on, että ei tässä mitään vahvisteta. Jos ajatellaan näitä eri lukuja, joita ilmassa on, tiedä kuinka luotettavia ne ovat, mutta yksi luku ainakin sanoo, että jotta Afrikka saisi perusrakenteita kehittämään kohtuullisesti 70 miljardia euroa vuosittain. Siis todellakin valovuosien päässä. Ja totta kai kiinalaiset ystävätkin ovat siinä kuviossa mukana. En nyt väitä, että EU pitäisi olla jonkinlainen ainoa pankki, mutta miten nopeampia menettelyt ovat, miten luotettavampia ne ovat, niin se olisi ihan kivaa. Totta kai te tiedätte, että kun menette sinne välineiden kanssa, kun Afrikkaan 1,3 miljardia niin ei se riitä enää mihinkään. Mitä me, meidät voidaan näyttää vakavastikaan vastapuolella – kun he ovat köyhimmistä köyhimpiä, ja, eikä heillä ole ketään muuta kuin me, jos emme edes näistä sitoumuksista pidä kiinni, joita yksittäin on tehty, eivätkä ne sinällään hajota budjettia yksitellen, mutta ei olla vielä niin pitkällä. Ja sitten lopuksi vielä tämä liittyy myös johdonmukaisuusteemaan, jäljitettävyyn, hallittavuuteen, mutta se liittyy myös arvokkuuteen. Minä olen aivan varma, että meidän täytyy tätäkin miettiä myös budjettiasioissa. Jos me todella haluamme, että kumppanuus, varsinkin Afrikan kanssa, on myös sellainen, joka miettii asioita vuoden 2020 jälkeen, kotonun jälkeen, niin sitten täytyy puhua strategisesta kumppanuudesta. Minä olen vakuuttunut, että siihen tarvitaan kyllä sitä, että kumppanuudessa – edelleen ajatellaan myös meidän luotettavuuttamme, investointeja, panoksiamme Afrikassa, miksi niitä kutsukaan, mutta myös se täytyy huomioida, että afrikkalaisilla on oma vapautensa toimia siinä, mitä he haluavat tehdä missäkin puitteissa, kun tässä näitä täytäntöön pannaan tätä agendaa 2023. Eli totta kai kaikki ole ihan ruusuista, sen tiedämme, mutta tässä tarvitaan myös enemmän varoja jatkosuunnitteluun. Parlamentin kantaa tässä vielä odotellaan, mutta muut eivät välttämättä mene samaan suuntaan muissa toimielimissä. Mutta kuitenkin tässä ehkä tässä nyt olennaisimmat seikat eurooppalaisessa politiikassa, joka on näkyvämpää, niin että se viime kädessä vahvistaa asioita niin, että saadaan enemmän kumppanuutta ja vähemmän jatkuvaa riippuvuutta. Now uh, Enrique Guerrero, who is going to be a rapporteur on our... Sitten Enrique Guerrero, joka on meidän täytäntöönpanokertomuksemme esittelijä. Hänellä olisi oikeastaan minä saanut ensin puheenvuoro, pyydän anteeksi. Gracias. No niin, kiitos. Joka tapauksessa on aina kiinnostavaa kuulla, miten varjoesittelijät asian suhtautuvat, kun laatii mietintöä, joten kiitän jo tässä vaiheessa herra Engeliä hänen sanoistaan. Ymmärrän, että Filiberton ja Grimon läsnäolo täällä tänään liittyy tähän mietinnön laatimisprosessiin ja täytäntöönpanoon. Tämä siis on tarkoitus hyväksyä DV-valiokunnassa. Tähän liittyy myös arviointi siitä, miten välineet ovat tähän asti toimineet mutta samalla tässä toimitaan saman aikaan, kun komissio ennen toukokuuta valmistelee omaa ehdotustaan seuraavaksi monivuotisiksi rahoituskehyksiksi, joten näin katsotaan uudella, uudelleen näiden välineiden rahoitusta, välineitä, joita EU käyttää toteuttaessaan politiikkaansa. Joten näin mietinnöstä tulee samalla myös arviointi mietintö. Ja samalla kehitysvaliokunta ottaa kantaa siihen, minkälaista kehityspolitiikkaa ja välineitä se haluaisi nähdä tulevalla monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmakaudella. Ulkoisen valiokunta samanaikaisesti laati mietintöä yleisistä ulkopolitiikan välineistä ja olen tavannut Marie Marice ja olen pyrkinyt näin koordinoimaan kummankin mietinnön kulkua en ole vielä päässyt lukemaan hänen mietintöään, mutta halusin tulla kertoa hänelle, mikä mielestäni on tämän valiokunnan keskeinen kanta. Eli se, että haluamme säilyttää identiteetin arvot ja kehityspolitiikan keinot EUn ulkoisissa toimissa. Herra Filiberto puheessaan puhui siitä, kuinka tärkeää kehityspolitiikka on, kun katsotaan EUn strategi- globaalia strategiaa, kun haluamme saada aikaan vapaut- vakautta ja turvallisuutta lähialueillamme. Ja usein merkittävällä tavalla niin, käytet, niin kutsutun pehmeän voiman käytön kautta, kehityksen kautta, kautta, hallinnoitavuuden parantamisen kautta, konfliktin estämisen kautta voidaan parantaa tilannetta ulkotoimissa. Olen epävirallisesti tavannut myös komission jäsen Mimichaa ja haluan kiittää erityisesti herra Grimota siitä, että pääsin tapaamaan häntä eilen ja me kävimme jo ensimmäistä keskustelua ja näkemysten vaihtoa siitä, kuinka tähän asti välineet ovat toimineet, ovatko ne edelleen relevantteja ja tyydyttäviä ehkä, mutta niitä pitää samalla muokata kuitenkin, kun katsotaan kansainvälistä maailmanlaajuista kontekstia ja kehityspolitiikkaa, kestävän kehityksen tavoitteita, ilmastohuippukokousta ja niin edelleen. Pitää olla edelleen joustavia, mutta samalla on varmistettava ennakoitavuus ja kestävyys. Tarvitaan entistä enemmän yhteisohjelmointia. Meidän täytyy myös mukauttaa omia tarpeitamme siihen, mitä kumppanit vaativat. Ja samalla voisin nyt siis ilmoittaa, että mietintö, jonka seuraavassa DV-valiokunnan kokouksessa esittelen, tulee koostumaan kolmesta osasta. Ensinnäkin arvioidaan välineiden tähänastista toimivuutta ja toisessa osassa katsotaan sitä, mitä odotamme näiden välineiden täytäntöönpanolta vielä voimassa olevalla kaudella. Ja kolmas osa keskittyy siihen, miten DV-valiokunta haluaisi, että komission ehdotuksia seuraavalle monivuotisen rahoituskehyksen kaudelle kohdeltaisiin. Ja palaan tässä nyt siihen, mitä Filiberto sanoi. On aivan selvää, että tämä valiokunta haluaa ainakin pitää nykytason kehitysavusta tai lisätä sitä. Näin pitäisi neutralisoida Brexit-vaikutusta niin, että EU toimii entistä laajemmin, samoin jäsenvaltiot. Ja kun katsotaan välineiden yksinkertaistamista, ja viitaan siihen, mitä Gören sanoi alussa, Periaatteessa emme tätä siis vastusta, mutta haluamme, että kehityspolitiikan erityislaatuisuus näkyy silloin, kun välineiden rakenteita luodaan. Haluamme olla mukana globaalissa strategiassa, mutta emme halua jäädä tässä mihinkään lapsipuolen rooliin. Haluamme, että tavoitteita identiteettiä ja arvoja kehityspolitiikassa kunnioitetaan. Ja aivan kuten herra Engel sanoi, tarvitaan siis joustavuutta. Joustavuuden avulla pystymme vastaamaan ennakoimattomiin tilanteisiin. Ja kehityspolitiikan toimijat toimielinten ulkopuolella, kansalaisyhteiskunta, tarvitsee joustavuutta silloin, kun ne laativat omaa toimintansa. Ja on selvää, että olemme valppaina siinä, miten välineiden jäljitettävyys toteutuu. Parlamentilla on valvonta rooli ja se on keskeinen osa mietintöämme. En halua puhua nyt tämän pidempään, vaikka voisinkin jatkaa vielä ja neuvoisin komissiojohtoa jakamaan, valiokunnan johtoa jakamaan ajankäytön paremmin seuraavassa kokouksessa. Olemme tapaamassa Intaa. Olisi ollut hienoa, että aika olisi ollut käytössä hieman enemmän, mutta pääasiat nyt kuitenkin sain sanottua. Um, Tietysti me palaamme vielä tähän mietintönne, jossa teet ehdotuksia tulevaisuuden osalta. Edustaja Görens sanoisi vielä puheenvuoron, mutta muistakaa, että Inta, valiokunnan kollegat odottelevat, joten älkää puhuko pitkään. Très bien, madame la présidente. Euh, Kiitoksia. Varmasti voidaan todeta, että aika hassu laitos tämä on. Täällä me olemme nyt tykönämme päättäneet valiokunnassa tukea komissiota sen halussa erittämistä toteuttaa niin, että annetaan rahaa niille maille, joilla eniten tarvetta on, ja sitten poistetaan ne saajat, jotka ovat riittävän häiritseviä ja ehkä pärjäävät omillaan. No, mistä oikein nyt on kyse? Ihan päinvastaisesta tilanteesta rahaa menee Turkille, valtioille, jotka eivät enää ole kehitysmaitakaan oikein. Niistä on tulossa välitason maita. Eli tässä on tapahtunut siirtymää politiikassamme. Ja se on ihan häräpylyä tehnyt ajatellen tätä erittymisperiaatetta. Ja näin tehdään, siihen tottuutaan, siitä tulee tapaa. Ja, ja sitten joudutaan, joudutaan käymään tämmöistä keskustelua. Minä uskon, että tässä pitää miettiä eriyttämisperiaatteet kokonaan uudelleen. Joko jatketaan nykypolitiikkaa, kun se on poikkeama kuitenkin siitä, mihin on ennen totuttu. Ajatellen niitä tekstejä, mitä täällä on hyväksytty. Sen on muututtava ja sitten toiseksi täytyy muuttua toisenkin asian puheenjohtajaa. Me laadimme talousarvioita. Jos meidän pitäisi antaa tätä loputtomiin, niin jos ajatellaan ehkä talousarviotakin pitäisi miettiä uudelleen siitä syystä, että joka kolmas kuukausi tulee aina uusi erityisrahasto. Sitten meillä on tällainen iso konstellaatio rahoitusvälineitä, jotka ovat enemmän tai vähemmän parlamentin valvonnan alla. Sitten komissio menee jäsenvaltioiden pakeille, että ne antaisivat oman osuutensa, joita ei panna suoraan talousarvioomme. Sitten huomataan, kuten herra Engel oikein totesi, että ollaan aika kaukana tarveesta, kun tässä kuilu on avautumassa. Ensinnäkin kun tehdään sitoumuksia ja luvataan, ja sitten kuitenkin puute on valtava. Se murentaa meidän uskottavuuttamme aika lailla. Miksei sitten tehdä vähän tukevampaa ehdotusta, siis talousarviossa, väliarvioinnissa – niin, että tämä pannaan suoraan talousarvioon. Jos kerran tarvetta on perusteluille tukea, talousarviotukea, niin siitähän se löytyy. Minä tiedän kaksi maata, jotka ovat valmiita hyväksymään budjettitukea, joka olisi korkeampi, Unkari ja Puola. Otetaan miestä sanasta. Ja nimittäin, miten se nyt toimii, niin tämä on sitten lopun alkua prosessissa meidän kehitysyhteistyöpolitiikassamme ja se on kohta ilman sisältöä, kuten tässä juuri totettiin, niin muistatte varmasti kuinka suorasukainen minä ollut näissä keskusteluissa aikana. Minä totesin, kun ajatellaan mitä tahtoa löytyy ja sitoumusta, niin se ei ole muuttunut miksikään. se on edelleen ajankohtainen aihe. Ehkä täytyy miettiä, mitä lupauksia jäsenvaltiot tekevät ja sitten riittävästi tehdä työtä sen hyväksi, että pidetään kiinni lupauksista, kun on neuvoston päätelmissä tai unionin sunnuntaipuheessa on juhlallisia lupauksia tehty Addis Abebassakin, ja ties missään. Minä olen todella huolestunut tästä käänteestä, jonka nyt meidän politiikkamme on ottanut. We will have time to... Selvä kollegat, meillä on kyllä aikaa palata tämän kysymykseen vielä paljon yksityiskohtaisemmin. Uskon, että komission edustaja ja ulkosuhdehallinnon edustaja kuulivat meidän huolemme. Ennakoitavuus on erittäin tärkeä asia, koska kehitys on pitkän aikavälin toimintaa. Ja mikäli lyhyen aikavälin poliittisia tarpeita tulee hallituksella rahaa nopeasti, niin tarvitaan joustavuutta. Joustavuudesta on todellakin kyse mekanismista, jolla saadaan aikaan uutta rahoitusta, mikä se on tarpeen työn suhteen meillä on hyvin vähän mitään odotuksia. He tuskin kaivavat kuvettaan tässä kysymyksessä. Joustomekanismi olisi tarpeellinen. Lyhyitä huomiota vain, koska aikaa on kovin vähän. Nyt koettelen Inta-valiokunnan jäsenten kärsivällisyyttä jo, joten yksi minuutti per mie, per pää korkeintaan. No, se seikka, joka täällä esitettiinkin maahanmuuttokriisistä, joka oli ennakoimaton, ja sitten joustavuus. Juuri tästä on kyse kuinka saadaan rahaa liikkeelle, mistä saadaan joustoa, kun on kyse Syyriasta ja Tur- Turkista. Erittäin vaikeaa oli hoitaa näitä asioita kuntoon. Tämä on yksi esimerkki. Reservin eli varauksen avulla tämä onnistuu, mutta nykyisten budjettisääntöjen kannalta tämä on erittäin vaikea kysymys. Toinen pohdinta ihan lyhyesti. Hyvin pitkään jo Euroopan unionissa, miten sanoisin, Euroopan unioni oli avunantaja. Kaikki meillä oli tiettyjä välineitä. 2011-2012 tehtiin päätöksiä, 2013 siis kolmen vuoden välein asian pohdittu uudestaan. Mitä sitten voidaan tietenkin puhua tuollaista rahoitusta, rahoituksesta, miten se hoidetaan? Mutta tästä erityisrahastojen lisääminen ei se välttämättä ole oikea tie, kun niitä aiemmin luotiin. Turkki on ollut kaikkein suurin EUn avunsaaja syistä, jotka eivät ole muuttuneet toistaiseksi. Emme tiedä, mitä tulevaisuus näyttää. Resurssin keskivintä kaikkein haavoittuvimpiin maihin. Kyse on poliittisista päätöksistä meidän täytyy keskustella ja katsoa, mihin konkreettisesti Euroopan unionin raha menee. Tämä 0,7 prosenttia, sanoin, mitä sanottiin, on tehty lupauksia 0,7 prosentista. Nyt pitäisi nyt kunnioittaa vihdoinkin tätä lupausta. Uh, Filiberto lyhyesti. Olen täysin yhtä mieltä parlamentin jäsenen kanssa siitä, että kehityspolitiikka politiikkaa ei saa olla vain osa ulkopolitiikkaa, vaan globaalin strategian ajatuksena on juuri se, että kestävän kehityksen tavoite ja se, että kumppanimaamme toimivat kestävästi ja tämä tuo mukanaan vakautta, on todella keskeinen osa ulkoisten toimien, ulkoisia toimia. Ja tässä on toimittava kaikkien etujen mukaisesti, ei niin, että yksi politiikan ala syö toisen. Kun sitten katsotaan resurssien vähyyttä ja sitä, että tuloksia ei tunnu tulevan tarpeeksi, se mistä jäsenet puhuivat, niin totesin vain, ei tässä nyt olla ottamassa uusia välineitä käyttöön, mutta ehkä olisi syytä käyttää lending-välinettä, entistä enemmän erilaisia takuita ja muita rahoitusvälineitä pitää saada paremmin käyttöön, myös teknistä tukea ja niin edelleen. Kaikki tämä on yksi merkittävä tapa vastata tähän kuiluun, resurssipulaan ja muuhun. Ja blending kokemus on tähän mennessä ollut varsin hyvä. En nyt muista lukuja ulkoa, joidenkin miljoonien investoinneilla ja rahoituslähteiden sekoittamisella on pystytty moninkertaistamaan sitten rahoitus 10 jopa 12 kertaiseksi. Eli tämä on varsin lupava tapa saada aikaan tulosta. Ehkäpä olen hieman pessimisti, kun arvioidaan tuloksia, tai täällä ehkä ollaan pessimistisiä. Kun katsotaan EUn ja jäsenvaltioiden tuloksia, olemme edelleen ensimmäinen avunantaja maailmanlaajuisesti, ja vaikka emme vuoden 2015 lupauksistamme olekaan pitäneet täysin kiinni, niin julkisen kehitysavun määrä on kuitenkin kasvussa. I don't not having... Charles, ei meillä ole enää aikaa, koska Inta valiokunnan kollegat äh, odottavat. Minä leimasin vähemmän erityisrahastoja. Minä leimaan vastuuttoman käytöksen, uskomattoman käytöksen jäsenvaltioiden puolella, jotka ilmoittelevat asioita, joita koskaan lupauksia täyttävät. Parempi ilmoittamisen sijaan panna talousarvioon rahaa, ettei komissio sitten joutuu menemään jäsenvaltion pakille rahaa kerjäämään. Um, no, katsoin sitä, kun sanoin uudet että Kiitos, että tulitte paikalle. Olen varma, että olette uudelleen paikalla sitten, kun kerran esittelee mietintönsä. Kiitoksia paljon. Nyt pyydän anteeksi Intavaliokunnan kollegoilta, he ovat odottelemaan kovin pitkään. Pyydän, että yhteispuheenjohtaja tulee tänne paikalle, tänne puhujapöydän taakse.